Ja, kollegin, kollegin. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, voimme varmasti nyt aloittaa kokouksen. Täällä nyt koko joukko ihmisiä on jo paikalla, erityisesti vieraamme, ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen. Esityslistahan on teille toimitettu. Minulle ei esityslistaan mitään muutosesityksiä ole tehty. Itsellänikään ei mitään ehdotuksia ole esityslistan muuttamiseksi. Meillä on tänään aikaa, eli todella syvällistä keskustelua meidän on aikaa käydä. Mitä erityisiä puheenjohtaja-ilmoituksiakaan minulla ei ole. Ja mitä pöytäkirjoihin tulee, niitäkään ei kukaan vastusta, eli pöytäkirjatkin voidaan näin hyväksyä, joten voimme siirtyä kohtaan neljä energiatehokkuus ja direktiivien 2004-8 EU ja 2006-32 EU kumoaminen. Tähän esityslistan kohtaan liittyy kaksi osaa. Ensinnäkin keskusteluvaikutusten arvioinnista, nämä kysymykset, jotka komissiolle olemme esittäneet. Ja tähän esityslistan kohtaan toivotan sydämestä tervetulleeksi herra Hutchonin, joka tuli meille tätä asiaa valaisemaan vielä ja vastaamaan lisäkysymyksiin, jos niitä on. Ja sitten toinen kokonaisuus. Keskustelemme, niin kuin olimme sopineet, vielä asiantuntijoiden kanssa tietyistä kysymyksistä tarkemmin. Ja jos teille sopii parhaat kollegat, niin Emmanuel Hodgson saa ensimmäisenä puheenvuoron. Hän voi esittää meille vielä lyhyen alustuksen. Ei tässä nyt kaikkea tarvitse toistaa, mutta kuitenkin ehkä alustuskeskustelua varten ja tämän jälkeen kollegat saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Tämä sopinee kaikille. Hyvä, joten näin toimimme. Herra Hudson siis, olkaapa hyvä. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin en usko, että kannattaa käydä asiaa uudestaan Jos puhumme täällä vaikutusarviosta, niin ehkä kannattaa tiivistää vain tulokset joihin tässä tutkimuksessa päädytään. Vaikutusarvioinnissa me tutkimme joukkoa eri mahdollisia mittoja, jotta voimme sulkea kuilun, joka on olemassa sen välillä, mihin pyrimme nyt ja mikä olisi tarpeellista saavuttaa, jotta voitaisiin vähentää päästä energiatehokkuudessa 20 prosentin tavoitteeseen. Ja kun näitä on eri kriteereitä, olemme tunnistaneet joukon eri toimenpiteitä, jotka ovat mukana ehdotetussa energiatehokkuusdirektiivissä, jota me nyt käsittelemme. Arviointimme näistä toimista ensinnä on, että ne saavat meidät 20 prosentin tavoitteeseen. Toiseksi taloudellisesti ajatellen ne selvästi ovat myönteisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne johtavat netto työpaikkojen lisäykseen noin 100 000 työpaikkaa ja BKT myös lisääntyy 34 miljardia euroa vuoteen 20 mennessä ja suuri osa tästä tässä tietysti tulee siitä, että korvataan, tuotetaan itse tai säästä, energiatehokkuudella säästään energian tuonnissa. Ja sitten kolmanneksi ehdotus yhdessä tämänhetkisen 20 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen kanssa – jos se hyväksyttäisiin, niin se lisäisi säästöjä kasvihuonekasvojen lisäyksessä. Tämä ei pelkästään johtaisi erilaiseen tapaan saavuttaa säästöjä, jotka on joka tapauksessa ohjelmoitu. Kuitenkin emme pysty saavuttamaan selkeä tuloksia siitä, miten vaikuttaisimme hiilen hintaan, ja näin ollen direktiivi tässä muodossaan toteaa, että me valvomme, seuraamme asiaa tarkemmin, kun etenemme. Lopetan ehkä tähän ja vastaan mielelläni kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Herzlichen Dank. Damit äh, ist ein Sydämelliset kiitokset. Nyt voimme äh, aloittaa keskustelut ja haluan antaa nyt kollegoille mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä, jos he sitä haluavat. Kollega Pieper. Habe ich die Möglichkeit, dann nochmal dran zu kommen? Onko minulla mahdollisuus saada sitten sen jälkeen vielä puheenvuoro? No minusta olisi järkevämpää, jos esittää vähemmän kysymyksiä ja sitten saa vaikka toisen puheenvuoron. Ellei sitten ihan valtavasti ö, ihmisiä täällä ole, mutta eihän täällä nyt niin paljon ole. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kysyn siksikin, koska useita asioita on meille kerrottu, jotka liittyvät näihin komission kysymyksiin. Kiitoksia, herra Hudson, että niin nopeasti vastasitte meidän kysymyksiimme. Meillä on vielä muutamia lisäkysymyksiä. Haluaisin lähteä eräästä keskeisestä kysymyksestä. Mehän tiedämme, että neuvosto kieltäytyy hyväksymästä sitovaa säästötavoitetta myös, koska se on määritelty säästötavoitteeksi. Kysyimme siksi teiltä, eikö olisi järkevämpää, että jos Euroopan komissio tai te eh, tässä direktiivissä määrittelisitte sitten paremmin energiatehokkuuden ja me yritimme itse tuoda kortemme kekoon nimittäin niin, että emme sano, että ainoastaan tämä absoluuttinen säästö tavoite on hyväksyttävä 361 miljoonaa tonnia öljyekvivalenttia, vaan Pohdimme myös sitä, miten energiatehokkuuden kautta voitaisiin päästä 104 miljoonaan tonniin nyt monet osapuolet meille tai syyttävät siitä, ja me emme ole saaneet vastausta tästä komissiolta vielä, vaikka sen kysymyksen muotoon asetimmekin, että tällä suhteellisella tavoitteen asettelulla eh, toimisimme teollisuuden etujen mukaisesti, eh, hyödyttäisimme joitakin energiateollisuuden haaroja aino, sitä kautta, että me halua ainoastaan tätä absoluuttista säästötavoitetta, vaan myöskin tämän suhteellisen energiaintensiteettitavoitteen. Mutta kukaan ei vielä ole voinut minulle selittää, ja ehkä kollegat, jotka meitä kovasti kritisoivat, voivat sen keskustelussa selittää, eikä komissiokaan ole voinut minulle selittää sitä, miksi eh, tällaisen suhteellisen säästötavoitteen kautta heikennämme tätä tavoitetta, jonka määrittelimme yhdessä 368, mikä heikennys tässä nyt on. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin herra Hudson, te voitte nyt vastata tähän. Jos haluatte vastata, niin voitte vastata suoraan. Thank you. Uh... Kiitos herra Piipperille Vaikutusarvioinnissa arvioimme tapoja päästä siihen, mikä ymmärtääksemme on 20 prosentin energiatehokkuustavoite, niin kuin vuonna 2007 neuvosto siihen sitoutui. Ja tämä määritellään siksi, että säästetään Euroopan unionin energian kulutuksesta 20 prosenttia. Ja kysymys oli nyt siis siitä, että me emme aikotusten arvioinnissa enää lähteneet tätä kyseenalaistamaan. Tämä oli mielestämme selkeä toteamus. Ja kysymys siitä, että onko tämä tavoitte, tulisiko tätä tavoitetta arvioida uudelleen, ajatellen tila, uutta tilannetta, niin tämähän on tietenkin asia, joka varmasti herättää keskustelua nyt tämän kokouksen osuuden jälkeen, kun keskustelette asiantuntijoiden kanssa. Minä toteaisin, että komission ehdotus on komission ehdotus. Te olette sen nähneet. Me emme ole tehneet muutoksia tai mitään muodollisia päätöksiä tästä. Mitä tulee poliittiseen keskusteluun, niin me luonnollisesti pyrimme löytämään rakentavan ratkaisun ja tietenkin katsomme, eh, mitä mahdollisuuksia löytyy, mutta tässä vaiheessa komissio ei ole tehnyt muuta kuin arvioinut hetkistä ehdotusta. Markus No niin, sitten herra Piper. No, nyt te kyllä jotenkin kiersitte tämän kysymyksen valitettavasti. Miksi tämä suhteellinen tavoite ei johda tähän tavoitteeseen 368 miljoonaa tonnia, kuten meille usein on sanottu. Onko teillä tosi seikkoja, jotka puhuvat sen puolesta, että suhteellisen tavoitteen avulla emme saavuta tätä määrää? Mihin päädytään suhteellisen tavoitteen kautta riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin, mille tasolle tämä tavoite on asetettu ja toiseksi, millä tasolla energian kulutus on kulloinkin. Eli eihän automaattisesti voi sanoa, mikä on energian kulutuksen taso ja minkä suhteellisen säästön se antaisi. Tämähän tietenkin riippuu kustakin tilanteesta ja sen tasosta. Rouva Holm. Would it be correct to say that in other words? Voisinko siis sanoa, että komission ehdotus on niin kuin on, koska sen pyrkii, pitää päästä tähän 20 prosentin vähennykseen ja energiatehokkuustavoite ei välttämättä tuo tällaista vähennystä ja tämän takia meillä ei ole energiatehokkuustavoitetta tässä komission ehdotuksessa. I'm not experiencing this debate. Mielestäni tämä keskustelu ei nyt kyllä ole keskustelua vaikutusarvioinnista. Tältä minusta nyt tuntuu. Komission ehdotuksen tarkoisena on se, että se pohjautuu analyysiin, että emme tällä hetkellä ole raiteilla päästäksemme 20 prosentin tavoitteeseen, joka on asetettu. Minä tässä siterasin neuvoston päätöstä vuodelta 2007. Kyse on energian säästöstä, joka antaa pikemminkin luvun kuin tämän intensiteetin ikään kuin. Ja siksi meidän täytyisi nyt päästä raiteelle oikealle raiteelle, jotta voisimme tuohon asettuun tavoitteeseen päästä. Gibt es Sitten herra Claude Tyrmes. Of course I could add, uh... Tietenkin voisin lisätä joitakin kysymyksiä tähän vaikutusten arviointiin, mutta minun kysymykseni herra Piperille, ja en tiedä kuka muu oli jättänyt näitä monia kysymyksiä. Jos ette keksi uusia kysymyksiä näihin komission vastauksiin, niin voimmeko olettaa, että vaikutusten arviointi tämä laaja kysymys- ja vastaussessio, joka järjestettiin tietyssä vaiheessa, että tämän seurauksena te nyt äh, ajattelette, että se pohja, jolle tämä direktiivi on rakennettu, äh, tämä vaikutusten arviointi, että me emme ole ensinnäkään linjassa, että meillä on toiseksi tässä erilaisia ehdotuksia ja että nämä ehdotukset tulevat suurimmalta osaltaan tuomaan talouskasvua ja työpaikkoja. Tämä on asia, josta ollaan laajalti yhtä mieltä täällä valiokunnassa ja voimme pitää tätä sitten laajana pohjana keskusteluillemme. Gut, die Frage kann ja schlecht No, tämähän nyt ei ole kysymys, johon komissio voi vastata. Minulla olisi vastaus. Mielestäni nämä kysymykset eivät ole vielä saaneet tyydyttäviä vastauksia ei ollenkaan. Eli mielestäni tässä on kyllä nyt avoimia kysymyksiä enemmän kuin olemme olleet saaneet vastauksia. Sitten seuraavana kollega Ford. Thank you. Just on this... Kiitoksia tästä aiheesta. Ja nyt vain nostan esiin näitä lukuja, koska komissio hyvin avuliaasti antoi minulle joitakin lukuja, jotka olen johdanto-osan kappaleiksi tänne laittanut. Eli jos katsotaan teollisuuden energiaintensiteettiä, versattuna energiaa, kulutuksen säästöjä muualla, niin ymmärtääkseni muu kuin teollisuus tästä 368, joka oli alkuperäistekstissä, on 269, joten sehän on minun mielestäni noin kolme neljäsosaa E, eli kolme neljäsosaa energiasta on teollisuuden ulkopuolella. E, nyt komission edustaja tuolla nyökkäilee. Tarkoittaako se sitä, että kolme neljäsosaa, e, mitä olemme katsoneet, voisi tulla näistä säästöistä versus sitä, että katsotaan jonkinlaista energiaintensiteettiä teollisuudesta. Tämä ei nyt välttämättä johda ihan samaan ratkaisuun, mutta se tuo saman ratkaisun kolmasta neljästä osasta ja sitten tästä yhdestä neljänneksestä, jossa teollisuudella on huolenaiheita, voidaan varmistaa, että ne voivat kasvaa mutta tehokkaampi, niin me voimme yrittää löytää jotain toisenlaista ratkaisua Voisiko komissio vakuuttaa, että nämä ovat nyt oikeat luvut niin, että jos käymme jotain keskustelua, niin kaikki tietävät, mistä nämä luvut tulevat? Rahatsun, olkaa hyvä. I have to apologize that I haven't read your result. Täytyy pyytää anteeksi, en ole tätä ne lukenut, johdanto-osanne lukenut, mutta nämä luvut, nämä numerot, joita te äsken lainasitte, ovat aivan oikeat, 73 prosenttia eikä 75, siis teollisuus. Kollega Hänen. Sitten kollega Hänen. monsieur le président, cher collègue, moi... Puheenjohtaja, minulla on äärimmäisen iso kysymys. Miten voidaan määritellä tavoitteita, taloudellisia tavoitteita ilman, että otetaan huomioon tarpeet ja keinot vastata tarpeisiin? ei ole erilaista skenaarioa kuin tämä, mikä on laadittu, joten otan yhden esimerkin. Kuvitellaan, ainahan on oikeus kuvitella, kuvitellaan, että suuressa viisaudessaan EU päättää nopeuttaa teollisuutta – mahdollisimman lähellä kulutuspaikkoja että vältetään kulutuskustannuksia. Sitten, että kuvitellaan, että suuressa viranossa pyritään säästää hiilidioksidipäästöissä ja EU ryhtyy harjoittamaan suurta investointipolitiikkaa rautateillä, jotta kauppatavaroita kuljetettaisiin juna, juna, junassa rautateitse kaikkien syvimpään Eurooppaan saakka. Kuvitellaan, että Euroopan väestö jatkossakin kasvaa samaa tahtia kuin nyt. Kysymys, joka tulee esille. Pystyykö Eurooppa tuottamaan energiota se tarvitsee ja samalla, samaan säästöjä? If you want. I'm not sure that that is a question to the impact. En ole ihan varma, onko tämä kysymys joka liittyy tähän vaikutusten arviointiin itsessään. Ilman mikrofonia. Ja, Claude Thomas hatte mich. Niin, Claude Turmes puhui minullekin suoraan. Minä pyydän ymmärtämystä, että oli vasta ensimmäisen kysymyksen tehnyt. Minä äsken sanoin, että minulla oli useampia kysymyksiä, joten tämä ei ole vielä päättynyt. Olen pahoillani, että minulla on vielä muutamia lisäkysymyksiä. Herra haluaisin mennä kysymykseen neljä, nimittäin yhteiseen mittausmenetelmään. Te kirjoitatte, että tämä ehdotus e, siitä, että ei ole yhteistä mittausmenetelmää e, energiatehokkuudelle, energiasäästölle, että sellaista ei tarvittaisi. Minä haluaisin nostaa esiin Fraunhofer-instituutin e, tutkimuksen ja mennä direktiiviehdotuksen kuusi artiklaan, nimittäin, että jos neljässä maassa, Tanskassa, Italiassa, Belgiassa ja Ranskassa, eh, vaihtaa jääkaappeja, niin sitten näissä maissa tulee aivan erilaisiin säästötuloksiin. Lähteekö komissio siitä, että jokaisessa maassa mitataan eri tavalla? Thank you, Chair. Thank you, Mr. Pieper. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Piper. Vastauksessamme kysymykseen neljä toteamme, että emme ehdottaa, että käytetään tätä erittäin monimutkaista mittausmenetelmää, jonka pyrimme kehittelemään olemassa olevan energiasäästödirektiivin, energiapalveludirektiivin puitteissa. Ehdotimme yksinkertaisempaa lähestymistapaa. Ja tähän liittyvä ongelma oli juuri se, että ei löydetty konsensusta jäsenvaltioiden välillä siitä, miten tätä tulisi tehdä. Ja sitten Fraunhofer-instituutin tutkimus, johon viittaatte, olen nähnyt sen yhteenvedon, en tutkimusta sinänsä, mutta johtopäätökset jota lainaatte, ovat aivan oikeanlaiset. Eli jos katsotaan energiasäästöjärjestelmiä eri jäsenvaltioissa, niin las, laskelmat siitä, mihin tulokseen päästään tavoitteeseen pyrittäessä, ovat eri maissa hyvin erilaiset. Emme me nyt tässä äh, pyri harmonisoituun eurooppalaiseen mittaus- tai laskutapaan, mutta liitteessä kuitenkin annamme tiettyjä yhteisiä mittausjärjestelmiä käyttöön ja toteamme, että jos jäsenvaltiot käyttävät jotain eri järjestelmää, heidän tulisi ilmoittaa tästä komissiolle ja komissio voi sitten tarkistaa, ovatko ne eh, kyllin kunnianhimoisia, siis niin kunnianhimoisia kuin mihin direktiivi velvoittaa. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. Klappt's Toimiiko nyt, kun pikkusen ravistan? Oh. Ich No niin, yritän vielä. Nyt kuuluu hyvä. Eli uusi yritys. Varmaan siksi, kun sytyt, sammutan tätä jatkuvasti, niin sitten eh, yleinen säästöpotentiaali lämmön ja sähkön yhteistuotannon puitteissa 368 miljoonaa tonnia. Tästähän puhuttiinkin jo. Pari esimerkkiä. Vaikutusarvioinnissa, kun puhutaan näin energiatehokkuussuunnitelmasta 2011, väitetään, että yksin tähän asti päätetyt 11 toimia, jotka liittyvät ekodesigniin, saisivat äh, aikaan vuoteen 2020 mennessä yli 80 miljoonaa tonnia säästöä. Sitten tietenkin äh, no, tässä ekodesign kysymyksessä on äh, erilaisia ulottuvuuksia, eli todennäköinen säästö oli siis tätäkin suurempi. Ja kun puhutaan äh, rakennusten energiatehokkuudesta, niin komissio aikoinaan totesi, että ehdotetut toimet saisivat aikaan 96 äh, miljoonaa tonnia säästöpotentiaalia vuoteen 2020 mennessä, eli nämä kaksi yhdessä 179 miljoonaa tonnia – nyt tässä vastauksessanne kysymykseen 36 todetaan, että varovainenkin arvio lämmön sähköyhteistuotantoa säästöpotentiaalista saisi aikaan 117 miljoonaa tonnia säästöä. Eli varovainenkin arvio. Onko nyt olemassa vaara, että säästämme enemmän kuin halusimmekaan säästää? Halusin vain tietää, olisihan te aika mukavaa vai mitä? Koska tätä matematiikkaa minä en ymmärrä ollenkaan eri paikoissa eri lukuja ja eri summia ja kasvavat kasvamistaan. Ei tämä nyt ihan vakalla pohjalla ole mielestäni tämä laskelma. Sitten kysymyksessä 36 kysytään päästökaupan roolista lämmö- ja sähköyhteistuotannon säästöpotentiaalin suhteen. Siis äh, mitä merkitystä säästökaupalla voi olla? En, siis täytyyhän ehdotuksessa olla jotain järkeä ja täytyy myös ymmärtää, että mitä esteitä tässä sitten äh, voi olla. Ehkäpä Hudson voisi vastata. Olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> The benefits. Kiitoksia. Hyöty Eco Design-ohjelmastamme mukaan lukien se, että laajennetaan ekodesign-direktiivi vuotta 2009 kattamaan tähän liittyvät tuotteet, energiakäyttävät tuotteet, ja sitten tämä liittyy myös energiatehokkuuteen, energiatehokkuusdirektiivissä. Rakennuksissa tämä perustuu siis perusskenaarioon meidän arvioimisen mukaan. Jos mihinkään ei ryhdytä, niin silloin me saavutamme säästöjä noin 10 prosenttisesti vuoteen 2020 mennessä olemme ottaneet mukaan arviointeja, vaikutusarviointeja näistä kahdesta toimenpiteestä. Suuri ongelma missä tahansa vaikutusarvioinnissa energiakysymyksiä, joita olemme laatineet, on siinä, että toimenpiteet vahvistavat toisiaan, ovat päällekkäisiä, eivätkä ne ole tois, puhtaasti lisääviä. Yhtenä esimerkkinä yksi paras keino saavuttaa tavoitteet rakennusdirektiivissä on käyttää parempaa ilmastointia, boilereita, valaistusta, ja tämä direktiivi on kannoitten, kannu, kannustunut tähän samanaikaisesti. Ecodesign-direktiivi rajoittaa kaikkein tehottomimpia laitteita, mitä tulee val- valaistukseen, boilerin ja niin edelleen. Ja sitten etiketit, jotka kehottavat ihmisiä, sitten kannustavat ihmisiä ostamaan kaikkein energiatehokkaimpia. Sitten on kaksi erilaista toimenpidettä, jotka molemmat täydentävät toisiaan, pyrkivät saamaan parempia tuotteita markkinoilla, mutta nämä vaikutukset eivät puhtaasti ole lisättäviä toisiinsa. Fyysinen mallintaja me olemaan huolellisia ja välttämään sitä, että liioittelisivat näiden toimenpiteiden vaikutuksia ja tulokset, jotka saimme aika pitkän viilaamisen jälkeen. Tätä olemme kuvanneet tässä vaikutusarvioinnissa on saatu. Toimenpiteitä, joita me ehdotamme tässä direktiivissä, kuten energiatehokkuusvelvoite, tuo lisäkannustimia käyttämään olemassa olevaa, olevia mahdollisuuksia. Ja tällainen kaksinkertainen kirjanpito tavallaan otettu huomioon myös tässä mallissa. Sitten eh, sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Sähkön tuotan otetaan huomioon näissä sertifikaateissa, mutta lämpöä ei. Ja tämä johtaa siihen, että puuttuu tavallaan etäisjärjestelmästä kannustimia. Tämän takia meistä oli hyvä ottaa mukaan tämä on syy siihen, että ETS-järjestelmä ei ole saanut aikaan tätä, että sen koko potentiaali on täysin käytetty hyväksi. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Markus Pieper. Minä haluaisin sanoa sen rahoituksesta, rakennerahastoista. Sanotaan, että monet energiatehokkuustoimenpiteistä, erityisesti julkisella sektorilla, rahoitetaan mahdollisesti rakennerahastoista vuoden 2014 jälkeen. Meidän täytyy ottaa huomioon, että juuri suhteellisesti rikkaammilla alueilla on vähintään 15 prosentilla yhteisrahoitettava ja että nämä kallisarvoiset rakennerahastojen määrärahat, jotka ovat mm, kilpaillaan myös, jotta voidaan tehdä laajakaista verkkoja, bioanalyysiä, poliittisia kysymyksiä, kaikkia näitä asioita, joita alueena haluttaisiin viedä eteenpäin. Ja siksi olisin kysyä teillä, miten varmoja olette, että näitä määrärahoja voidaan käyttää? Mistä voitte olla varmoja, että alueet nimenomaan panostavat tähän vai pakottavatko säädökset sitten käyttämään määrärahoja nimenomaan näin? Ettekö tällä tavoin rajoita alueiden vapautta käyttää rakennerahastoja? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Jos saan esittää vielä toisen kysymyksen, niin minä äsken viittasin vastaukseenne kysymykseen seitsemän. Nyt haluaisin viitata kysymykseen 12. Tässä kysyimme, miksi säästöaste, tämä 1,5 prosenttia, on sama kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan saavuttaa tämä 20 prosentin tavoite. Onko sitä varten joku perustelu olemassa? Minun nähdäkseni lähtöasemat jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaiset ja me kysyimme teiltä, miten perustelette tämän jäsenvaltioiden tasavertaisen kohtelun. Ja sitten herra Hudson voi vastata. No kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee rakennerahastoihin, tietenkin se on ihan toinen keskustelu. Vastaus kysymykseen on, että komission ehdotus pyrkii siihen, että noin 17 miljardia euroa kohesio- ja rakennerahasto rahoista 2014-2020 rahoituskehyksen puitteissa tulisi käyttää energiatehokkuuteen sekä energian säästöön, uusiutuviin energianlähteisiin. Tämä on ehdotuksemme ja sitten tietenkin riippuu muista lainsäätäjistä, mikä tulee olemaan lopullinen kanta. 1,5 prosenttia. Tulisi olla täysin selvää, että komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot vapaaehtoisesti asettavat kansalliset suuntaantavat tavoitteensa energiatehokkuutta varten kokonaisuutena ja jäsenvaltiot tästä olemme varmoja. Näin toimiessaan ottavat huomioon oman potentiaalinsa, joka edelleen on käyttämättä ja joka on helposti otettavissa käyttöön. Ja siksi valitsemme vapaaehtoisen lähestymistavan. Ja näissä puitteissa ehdotamme, että tässä on tämä puolentoista prosentin jatkuva säästötaso, eh, johon eh, kuluttajien ja energian tarjoajien kautta voidaan päästä. Tutkimuksemme osoittavat, että jäsenvaltiot, eh, jotka ovat saaneet merkittävintä säästöä aikaan viime vuosina, eli Tanska, on sitoutunut tähän tasoon. Eli ei tässä estetä yhtäkään jäsenvaltiota toimimasta tehokkaasti. Me vaan halusimme yhteyden varhaisen vaiheen säästöihin, säästöjen ja sitten myöhemmän vaiheen energiasäästön välille. Kiitos. Vielä kysyisin tästä sähkö- ja lämmöyhteistuotannosta. Unohdin äsken. Kysymys 45, niin että tiedätte mistä puhun. Ö, tässä vastataan tässä asiakirjassa sähkö- ja lämmön ö, suht, yhteistuotannon suhteen, että kustannushyötyanalyysissään komissio on eri vaiheiden kautta aina saanut aikaan myönteisen lopputuloksen eri esimerkkien kautta, esimerkiksi Barcelona. No oliko muita kaupunkeja, jos niin kuinka monta ja mitkä? Eli taustalla tässä on lähinnä se, että oliko tässä ainoastaan suuria kaupunkeja mukana vai myös pieniä kaupunkeja. Eli mm, tulokset voivat olla aika erilaiset, jos kyse on alueista, jota pikemminkin leimaavat pienet kaupungit. Eli oliko muita Barcelonan lisäksi? Thank you. Um... Kiitoksia. Todellakin on niin, että tällaiset sähkön elämän yhteistuotantojärjestelmät toimivat menestyksekkäästi myös paljon pienemmissä kaupungeissa kuin Barcelona, mutta ää, tätä tutkimus, jota ää, siteeraan vastauksessa kysymykseen 45, niin en tiedä sitä aivan yksityiskohtaisesti, joten ehkä voin sitten kirjallisesti vastata teille siihen, että mitkä kaupungit tässä olivat mukana kysyn vielä siksi, että vastaatte, että tämä tutkimus toteutettiin, kustannushyötyanalyysi toteutettiin hyvin monissa eri kaupungeissa, ja jos äh, näin todella on, niin kyllähän pitäisi tietää, mitkä nämä kaupungit ovat. Eli olisin kiitollinen, jos saisimme näiden kaupunkien nimet. Yksi, vielä mukava kaunis kaupunkikin sitä, paitsi on tietenkin mukava kuulla, mutta eihän se nyt riitä. Ja sitten nämä fiksut äh, älykkäät mittarit, No täälläkin puhutaan säästöpotentiaalista. Oletatteko, kun tässä todetaan, että ää, sitoutaan näihin älykkäisiin mittareihin 100 prosenttia? No sehän on aika paljon, joten mikä vaikutus tällä komission mukaan olisi, jos saataisiin 50-70 prosentin kattavuus älykkäiden mittarien kautta, voitaisiinko, miten suuri olisi tämä vaikutus ja miten ratkaisevaa poikkeus, jos nyt ei saada näitä kaikkialla käyttöön. Ja sitten toinen alakysymys vielä. Komissio ei ole vastannut kysymykseen tutkimuksista, joiden tulosten mukaan 4-50 prosenttiakin kotitalouksista riittäisi. Tämähän on sitten vastakkainen kanta, eli että kustannushyötyanalyysin mukaan tämä ei kannattaisi puolessa kotitalouksista, niinkö se on? siis jos ei kannattaisi, jos tämä pitää paikkansa, niin sittenhän komissio tässä kannustaisi kannattamattomiin toimiin. Tässä tarvitaan kyllä vielä lisäselvennystä. Olkaa hyvä. The starting point for this question. Kohta tässä kysymyksessä on lainsäädäntö markkinoista velvoittaa jäsenvaltiot arvioimaan, onko kustannustehokasta vaiko ei ottaa käyttöön älykkäitä mittareita sähkössä ja kaasussa ja sähkön kohdalla vielä, jos se on kustannustehokasta, niin ainakin 80 prosenttia ottaa näistä kustannustekoista elämässä käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Tämä laki on olemassa. Jäsenvaltiot tekevät näitä kustannustehokkuusarviointeja juuri nyt, joten en voi kertoa, mikä tulos tulee olemaan. Ja tämän takia ja muistakin syistä ei ole mahdollista tässä vaiheessa todeta, mikä osa käyttöönotosta kuuluisi tähän minimissään edut ovat puolet niin paljon kuin se 50 prosenttia ja niin edelleen. Toisin sanoen eh, voidaan odottaa ainakin, että jos ei saada 100 prosentin käyttöönottoa, niin edut ovat ainakin suhteellisia syy, miksi sanon vähiten suhteellisesti, tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin, jos tämä perustuu kustannustehokkuustutkimukseen ja välineitä ei ota käyttöön ja eivät ole kustannustehokkaita, niin tämä johtuu todennäköisesti siitä, että nämä ovat tapauksia, joissa on vähemmän mahdollisuuksia ja tilaisuuksia e, saada aikaan energiasäästöjä. Että voitaisiin osata, että keskitytään niihin alueisiin, joissa mahdollisuudet ovat suurimpia. Sitten toiseksi meidän ehdotuksemme vaatii, että ihmiset saavat säännöllisiä energialaskuja silloinkin, kun heillä ei ole tällaista älykästä mittaria käytössä. Esimerkiksi energian toimittajan pitää saada aikaan järjestelmä, jotta voi itse lukea tilannetta, mittareita ja ilman mittariakin, niin silti säästöjä pitäisi syntyä, vaikka olisi älykästä mittaria. Näistä kahdesta syystä odottaisimme, että osittaista käyttöönotosta älykkäiden mittareiden kohdalla niin su- suhteellisia etuja saataisiin varmasti hyvä, mutta kun tutkimuksia ei ole, niin ei voi myöskään mitään tarkkoja lausuntoja esittää. Onko muita kysymyksiä? Kollegat? No niin, pyydän anteeksi. Yksi asia minulla on vielä mielessäni, jos teillä muilla ei ole. Kysymykset 70 ja 71 energiatarkastuksista, auditoinneista kysytään. Aivan oikein toteatte, että kaikki yritykset eivät sovellu tällaisiin tarkastuksiin, ja jos näin on, niin tämä on ihan loogista, mutta sitten tämä ei tietenkään myöskään voi kaikkia kattaa, ja näin on olemassa poikkeuksia, mutta ne, jotka sitten saavat poikkeuksen näistä energia-auditointitarkastuksista, ovat niitä, jotka toteuttavat tämän tarkastuksen itse. Tätä minä en ymmärrä, tämä ei ole loogista. On tietenkin sellaisia tapauksia, joissa tällainen tarkastus ei kannata, mutta mikä ihme poikkeus se sellainen on, jossa yritys hoitaa tämän itse? Eli miten komissio käsittelee niitä yrityksiä, joissa tämä ei kannata ja kuka kantaa kustannukset, jos sitten tällainen poikkeus tulee vai eikö poikkeusta ole olemassakaan? Tämä on mielestäni sisäinen ristiriita ainakin ensisilmäyksellä. Our proposal is that big companies meidän ehdotuksemme on, että suurten yritysten täytyisi järjestää energiaauditointi kolmen vuoden välein ja että pienten yritysten ei täytyisi sitä tehdä, mutta että jäsenvaltioiden täytyisi luoda järjestelmiä, jotka auttaisivat niitä hyötymään energiaauditointien eduista. Ehdotuksessa tunnustetaan se, että vapaaehtoisten sopimusten nojalla tehdään jo energiaauditointeja, ja jos näin on, niin silloin nämä auditoinnit ovat riittäviä täyttämään tämän velvoitteen vaatimukset. Eli me emme siis tässä ehdota mitään poikkeuksia tähän vaatimukseen suurille yrityksille, vaan tunnustamme ainoastaan sen, että joskus jo vapaaehtoisten järjestelmien nojalla niitä tehdään. Hyvä, kiitoksia. Onko mitään äh, uutta tietoa tästä Primes-mallista, josta keskustimme viime kerralla, äh, joka oli hiukan ongelmallinen, mutta nyt ilmeisesti komissio ei niin enää kannata tätä mallia. Tämä kiinnostaisi minua. Minulle kerrottiin, että nyt oltaisiin vähän epävarmempia sen suhteen. Ehkä tämä vain huhu. Halusin vain tietää tämän. we have a contract. I think... Meillä on sopimus, tarvitaan puhua tästä Primes-mallista, Primes-mallista. Meillä on sopimus yrityksen tai järjestön kanssa, joka tätä mallia hoitaa. Ja varmasti aiomme jatkaa va- he tekevät sanon, to, toimivat edelleenkin sopimuksen mukaisesti. Seuraava se, johon ryhtyvät, on päivittää tämä baseline perusgenre olote sitä, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Niin kuin minä aikaisemmin sanoin, tämä vaikutusarviointi perustuu tällaiseen perusskenaarioon, jossa on toimet vuoteen 2009 saakka. Olemme nyt valmistamassa päivittämistä, jossa otetaan huomioon toimet vuoteen 11 loppuun saakka. Aloitamme keskustelun tästä jäsenvaltioiden kanssa ja tilasto asiantuntijoiden kanssa ensi vuoden alussa. Tämä ei tietenkään ole ainoa mallintamisväline, joka meillä on käytössämme. Me olemme todellakin sitä mieltä, että on välttämätön tar- tarkastella tuloksia sekä omista malleistamme että toimista, joihin on ryhdytty jäsenvaltioissa, jotta saadaan selkeä kuva siitä, mitä, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. No sitten minua ei yhtään kiinnostanut se, että onko teillä sopimus heidän kanssaan. Kyllä minä sen tiedän. Minua kiinnosti se, ja tämä taisi olla kollegan kysymys viime kerralla, että onko tämä oikein. Eihän tämä ole mikään turha kysymys. Jos tämä Prime-malli ei ole ö, toimiva tai jos on epäilyjä sen suhteen, niin sittenhän sitä voidaan ainakin harkita vielä. Ja jos te nyt sanotte, että te jatkatte tätä ja otatte uusia malleja lisäksi, niin minun mielestäni se on merkki siitä, että ei tämä ainakaan sataprosenttisesti enää päde, joten siksi tätä kysyin. Kollega De Castillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän malliin? Niin kuin voitte ymmärtää, parlamentissa on tunnettu tiettyä huolta asiasta hiljattain näistä arvosteluista ja kysymyksistä, joita on tehty mallin suhteen eri medioissa. Tässä mielessä pikemminkin se, mikä tuli esille, niin se, että puuttuu avoimuutta näistä perustekijöistä, matemaattisista peruslähtökohdista mallissa ja miten niitä voitaisiin verrata muihin, tai ei ole pikemminkin mahdollista niitä verrata muihin, niin sitten tämä on hiukan sokeaa toimintaa ja kyseenalaistaa tämän mallin pätevyyden. On, liittyykö jotakin tämän tyyppistä ongelmaa? Tämä olisi varsin huolestuttavaa, koska silloin tässä kyseessä olisi malli ja ennusteet, jota ei ole verrattu muihin, ja tämä johtaisi virheellisiin lopputuloksiin. Tämä on ongelma. Komissio varmasti tietääkin, että se on olemassa. Se on vaikea ongelma. Kuitenkin se pitäisi ottaa esille. Mielestäni meidän pitäisi kyllä käsitellä tätä asiaa. Tässä mielessä mielestäni puheenjohtaja kysymyksensä esitti. Claude Thomas. Turmes. On siis issue of, um... Tästä mallintamiskysymyksestä. Minä ehdottaisin, että me kysymme vastuuhenkilöitä komissiosta, joko herra Low tai pääosasto, joka käsittelee, osasto, joka käsittelee skenaariomallintamista ja jotka myöskin pohjaavat tämän tiekartan laajalti tähän Primes-malliin, joten olisi hyvä jonain päivänä käydä keskustelua tästä täällä, mutta mielestäni se pitäisi olla keskustelua, jossa me saamme tietoa siitä, mikä on Primes, mikä on Delivering ja mitä komission ajatukset ovat tulevaisuuden kannalta, mutta tämä menee paljon pidemmälle kuin tämä yksittäinen keskustelu energiatehokkuudesta. Karens. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja samasta kysymyksestä. Olisi tärkeää ymmärtää, voida ymmärtää tämä malli paremmin, koska koko tämän keskustelun ajan olemme tätä Brands-mallia käyttäneet pohjana sille, mitä tapahtuu, jos joko emme tee mitään tai pyrimme saavuttamaan nämä teho, energiatehokkuus tehokkuus tavoitteet. Minä, niin kuin kolleganikaan, en tunne tätä Brandt-mallin perustaa, niin kuin tuntuu siltä, että oikein kukaan ei tiedä. Eli onko tässä joukko asiantuntijoita, tutkijoita, joita kukaan ei ulkopuolelta voi tutkia tai tarkastella? Onko tämä brandt malli käyty läpi myös jonkun muun taholta? Onko se tosiaan validi malli, koska mielestäni tämä olisi aika tärkeää tietää hyvin perustavanlaatuinen asia täällä kysymyksessä. Ja jos on olemassa jotain ihan julkisia epäilyksiä sen mallin suhteen, jolle me pohjaamme lainsäädäntömme, niin kyllähän meidän on hyvin tärkeää tietää, onko tämä malli toimiva vai ei. Eli voiko komissio tässä nyt rauhoitella näitä tätä epäluuloa, jota mallia kohtaan on esitetty julkisuudessa. Sitten kollega Piipper jälleen. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender. Das... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä nyt hiukan minua yllätti, että herra Hodgson noin ö, vain sanoo, että myös muita tieteellisiä malleja käytetään. Kyllähän mekin yritimme tältä pohjalta laskea tämän 104 energiatehointensiteetille. Ja nyt jos Ateenan teknillisen yliopiston perusta, sehän sen Primes-mallin laati, ei enää ole voimassa, niin sitten minä en... Niin kyllä, täällä jo sanottiin, että muitakin malleja otetaan käyttöön ja niitä konkretisoidaan. Jotenkin näin herra Hodgson sanoi, joten haluaisin nyt hiukan selvennystä siitä, miten luotettava tämä malli nyt oikein on. First of all, and perhaps it's... Uh... ehkä on... Äh, ehkä nyt kun vastasin, vastaan herra Karin, Karinille, mikä rooli tällä mallilla on tässä asiassa, jota nyt käsittelemme? Päätehtävä mallilla on, että se sattui olemaan ennuste, joka oli esillä 2007 vuonna, joten tätä kieltä silloin tehtiin hallitusten päämiesten kokouksessa, kun määriteltiin lähtökohta, josta sitten päätettiin vähentää 20 prosenttia, kun asetettiin nämä 20 prosentin tavoitteet. Tässä oli tietty Primes-malli silloin käytössä. Ja tämä sitten löytyy myös päätelmistä ja viittauksista neuvoston kokousta vuonna 2007. Jos tarkastelette mitä muuta tehtäviä muita muuta tehtävää tällä ehdotuksessamme on, niin silloin vastaus varmaankin on varsin vähän, jos katsotaan uusiutuvan energian direktiivin aikoja ja ehdottomia tavoitteita jäsenvaltioille. Nämä sitovat tavoitteet eivät perustaneet Primes-mallin eikä millekään muullakaan mallille. Lähtökohtana oli se, missä tilanteessa jäsenvaltiot olivat silloin. Tässä tapauksessa me emme ole edes ehdottaneet sitovia tavoitteita, emme edes ole ehdottaneet komissiona mitään muitakaan lukuja tavoitteiksi ja tämän takia ei ole mitään äh, riitt- tai, tai me tukeudu tässä arviossamme Primes-malliin. Mitä sitten kylläkin käytämme, viittaan nyt Piperin kysymykseen, me käytämme Primes-mallia muun, muiden muassa, kun arvioimme vaikutusta, joka syntyy eri ehdotetuista toimista herra Roel sanoi, olemmeko sataprosenttisesti varmoja, että tulokset mallista ovat oikeita. Vastaus on sataprosenttinen ei. Mikä ikinä malli onkaan käytössä, mihin sitten tulokseen päädytäänkään, mikä mal- yritys sen laatii, kuinka avoin metodi on, kuka tahansa, joka täällä on istunut ja sanonut kyllä, yrittäisi kyllä huijata teitä, koska mallintaminen välttämättömästi on tällaista epävarmaa toimintaa. Me käytämme Primes-mallia ja ponnistelemme paljon, että sovimme näistä arvioista, jotka tähän liittyvät, mutta vaikutusarviossamme, ja nyt viittaan sitten jo herra Piperin kysymykseen, niin me käytimme myös E3-mallia Cambridgeista, kun arvioimme kokonaisvaikutusta ja miten eri toimet vaikuttavat. Joskus tultiin samaan lopputulokseen, joskus niin kuin eh, hiilen hinnan kohdalla tultiin erilaiseen lopputulokseen kuin Primesissä. Me raportoimme tästä kaikesta vaikutusarvioinnissamme. Tämän lisäksi, kun me käsittelemme jotakin erityistä sektoreita, käytämme malleja, jotka on suunniteltu juuri näille aloille, joten esimerkiksi rakennuksissa me käytämme B-mallia ja tätä me käytimme, kun määrittelimme vaikutukset toimista rakennusalalla. Näin on aina ollut en näe tätä minä myönnytyksenä missään mielessä. Pikemminkin tämä on tällainen vaatimus, joka liittyy ammatilliseen vastuuseemme. Meidän pitää tarkastella erilaisia perspektiivejä, kun arvioimme näitä vaikutuksia. Olen erittäin tyytyväinen vastaisen kysymyksen, jotka liittyvät Primesiin. Mitä tulee tähän ehdotukseen, mitä nyt käsittelemme, voin myös sanoa, että se on välttämättä laaja kysymys. Olisi väärin, jos komissio käyttäisi yhtä mallia yhdellä politiikan saralla, joka antaa hyviä tuloksia juuri tällä sektorilla, ja sitten käyttäisiin toista mallia jollakin toisella poliittisella alalla, koska, toiminta-alalla, koska se antaa parempia tuloksia. On oikein, että käytämme yhtä ainoa mallia kaikissa näissä keskusteluissa, ja tämän takia tämä voitaisiin sovittaa yhteen yleisemmän keskustelun kanssa, onko tämä oikea valinta. Kysymys ainakin pitää esittää siitä, liittyvätkö plussat ja miinukset energiatehokkuuteen, mutta pahinta on, jos kaikki maat, joita olemme tarkastelleet, niihin liittyy vaikeuksia, kun käsitellään kysyntäpuolta kuin tarjontapuolta, perustuen siihen, että ihmiset ovat rationaalisia, jos näin voin sanoa, tai ehkä ihmiset ovat rationaalisia ja mallit eivät ymmärrä heidän järkiperäisyyttään. Tämä on hiukan vaikeampi mm, tarjontapuolella käyttää. Ja, genau. Also, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset näistä hyvin kattavista vastauksista. Ja eiväthän mallit koskaan ole sataprosenttisia, siksi ne ovat malleja ja malleina pysyvät. Tämä on ihan tärkeää muistaa. Kyllä kollega mielestäni on oikeassa todetessaan, että tähän päivään asti tämä on aina esitetty vähän niin kuin raamattuna. Eli että tämä on aivan välttämättä juuri näin. Mutta mielestäni se, että tänään kuulimme hiukan toisia sävyjä, oli erittäin hyvää, että voidaan muistaa, että on olemassa muitakin malleja, mutta on hyvä, että kollegat oikeutetusti toteavat, että onko tällä sitten mahdollisesti myös vaikutuksia tehtäviin johtopäätöksiin, koska jos malli ei enää olekaan se yksi ainut ja oikea, niin äh, on ihan perusteltua, että sitä mm, tarkastellaan. No, ei sitä tarvitse nyt tehdä. Ehkäpä vielä herra Laun tai jonkun muun kanssa haluamme palata tähän asiaan. Ei siksi, että te olisi vastannut oikein hienosti kysymyksiimme, mutta ehkäpä kun kyse on hiukan toisesta vastuualueesta, niin voimme kuulla myös muita tahoja. No niin, tässä olemme nyt käyneet tämän keskustelun. Sydämelliset kiitokset siitä, että teillä oli aikaa tulla vieraksemme vastata kysymyksiimme. Tämä esityslistan kohta on nyt näin hoidettu. Sydämestä kiitokset. So, wir können dann fortfahren, indem wir jetzt das Gespräch mit den beiden Experten zu einer No niin, ja nyt sitten äh, syvennymme vielä näihin erityiskysymyksiin äh, asiantuntijoidemme kanssa. He ovat saapuneet paikalle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 vierastamme, jotka hyvin lyhyellä varoitusajalla olivat valmiit tulemaan, tohtori Wolfgang Eichhammer ja professori tohtori Joachim Weiman. Todella lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kanssamme erityiskysymyksestä, nimittäin energiaintensiteettikonseptit, energiaintensiivyyskonseptit. Minun ei tarvitse herroja sen kummemmin esitellä. Heidät on esitelty myös asiakirjoissa, jotka teille on toimitettu, joten kumpi haluaa aloittaa? No niin, täällä nyt kyllä tippuu yhtä sun toista lätäkköön pöydällämme. Good, done. No niin, ehdottaisin, että aloitamme. Tohtori Wolfgang Eichhammer. Niin, me olemme sopineet, että kummatkin pitävät lyhyen alustuksen ja sitten käynnistetään keskustelua. Ehkä te aloitatte, olkaa hyvä.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 Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herran. Nimeni on Wolfgang Eichhammer ja olen Fraunhofer-instituutin tutkija Saksassa ja olen osallistunut eri vaiheisissa energiapalveludirektiiviin vuodesta 2006 ja osittain myöskin tämän ehdotetun energiatehokkuusdirektiivin vaikutusten arviointiin. Minua pyydettiin antamaan muutama lausunto liittyen kysymyksiin, jotka josta olen tehnyt yhteenvedon tässä. Ensinnäkin, miten määritellään energiatehokkuustavoite, ja tästä käydään keskustelua, että pitäisikö olla absoluuttinen tavoite, mutta menen yksityiskohtiin vähän myöhemmin, ja sitten suhteellisia, vai suhteellisia tavoitteita. Haluan esittää kysymyksen, rajoittaako nämä direktiivin tavoitteet talouskasvua, miten nämä tavoitteet muuttuvat, kun on talouskriisi tai voimakasta kasvua, kuinka monimutkainen valvontaprosessi on, miten taakka jaetaan ja millä tavoin tämä tavoite muotoillaan. Ensinnäkin menen ensimmäiseen kohtaan, miten nämä energiatehokkuustavoitteet määritellään. Yksi tapa on se, että verrataan jonkin tiettyyn vuoteen, esimerkiksi vuoteen 2007. Ja tavoite voitaisiin muodelle sillä tavoin, että verrattuna vuoteen 2007 eh, primäärienergiakulutuksesta täytyy vähentää 20 prosentilla. Tällä tavoin eh, tullaan alle nykyisen tason. Esimerkiksi Kioton tavoite hiilidioksidipäästöissä on tällainen tavoite. Erotuksena tälle tavoitteelle on komission ehdottama tavoite tässä direktiiviehdotuksessa, ja tämä tavoite ei viittaa johonkin tiettyyn vuoteen. Se ottaa huomioon talouskasvun tästä päivästä vuoteen 2020 asti. Ja tätä, tämä vähennys verrataan vuoteen 2020, eli tämä on siis korkeampi tavoite, tai siis se taso, jolle voidaan päästä, on korkeampi kuin mitä vasemmalla olevassa kaaviossa. Ja tämä on siis se tavoite, joka löytyy komission ehdotuksesta. Ja sitten meillä on energiaintensiteettitavoite, eli meillä on tänä päivänä joku energiaintensiteetti, ja tätä energiaintensiteettiä halutaan vähentää ajan myötä autonomisesti, mutta myöskin politiikan avulla. Ja tämä tavoite voidaan määritellä myös, että määritellään mille tasolle energiaintensiteetti täytyy pudota. Ja tämän etu on se, että periaatteessa se on riippumaton kaikenlaisesta taloudellisesta toiminnasta ja samanaikaisesti se on myös sen haittapuoli, koska eh, taloudellisen toiminnan kehitys voi periaatteessa täysin kääntää päälaelleen energiaintensiteettitavoitteen saavutukset. Nyt rajoittaako tämä direktiivin ehdottama tavoite talouskasvua? Minun mielestäni vastaus on ei, ja syyt löytyvät tältä kalvolta ja myöskin seuraavalta. Ensimmäinen syy on se, että Primes 2007, josta juuri äsken keskusteltiin, joka on tämän tavoitteen muotoilun pohjalla, oli kriisiä edeltävä perusura ja sen talouskasvu on 2,4 prosenttia vuoden 2005 ja 2020 välillä. Tänä päivänä me olemme hyvin kaukana tästä 24 äh, prosentista, ja jos katsotaan todellista kasvua ja arvoja vuoteen 2014 mennessä, jotka meillä on jo tänä päivänä, voidaan mm, jopa ajatella tällaista äh, ihmekasvua, neljän prosentin kasvua, jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite, jonka Primes 2007 perusura määrittelee. Eli ainoastaan jos ylitämme yli 4 prosentin kasvun vuosittain, me mahdollisesti joutuisimme tekemään rajoituksia talouskasvuun verrattuna Primes 2007 perusuraan. Sen näkyy tästä vertailusta. Tässä on EU27 historiallinen kasvu ja tämä punainen viiva näyttää, mikä on mahdollisesti tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tämä kasvuraja. Ja kuten huomaatte, viimeisen 20 vuoden aikana näin suurta kasvua ei ole Euroopan unionissa ollut. Seuraava kysymys kuuluu, muuttuuko tavoitteen kunnianhimoisuus kun on talouskriisi tai kun on vahvaa kasvua, pääviesti on se, että kulutustavoite, eli absoluuttinen tavoite, joka ottaa huomioon kasvun, on yksinkertaisempi saavuttaa talouskriisin aikana ja on vaikeampi saavuttaa, kun talouskasvu on suurta. Päinvastoin intensiteettitavoite on vaikeampi saavuttaa, kun talouskasvu on hidasta ja on helpompi saavuttaa, kun talouskasvu on korkea joten nämä ovat ikään kuin vastakkaisia ja tämä tarkoittaa sitä, että jos kulutustavoite muutetaan intensiteettitavoitteeksi, niin se on vaikeampi saavuttaa tämänhetkisessä hitaan kasvun tilanteessa. Seuraavassa kalvolla näkyy BKTn kasvu ja energiatehokkuuden kasvu punaisella. Ja voitte nähdä, että kun BKT kasvaa, niin silloin energiaintensiteetti vähenee nopeasti. Ja jos BKT on alhainen, niin silloin energiaintensiteetti vähenee hitaammin tai jopa pysyy samalla tasolla tai kasvaa. Tämä saattaa aiheuttaa sen seurauksen, että energiatehokkuus on taakka, jota ei tulisi huomioida silloin, kun on alhaista talouskasvua, mutta toisaalta kun säästämme energiaa, se on kustannustehokasta, kuten useat tutkimukset ovat osoittaneet, se saattaa itse asiassa vahvistaa talouskasvua talouskriisin aikana. Seuraava argumentti. Kulutustavoitteelle, joka integroi talouskasvun, on valvontaprosessi ja monimutkaisuus, ja tämä oli suuri ongelma, kun keskusteltiin energiatehokkuudessa energiapalveludirektiivissä 2006, johon integroitiin hyvin monimutkainen valvontaprosessi, joka dominoi hyvin paljon tätä keskustelua sen sijaan, että oltaisiin keskustelussa keskitetty tehtäviin toimenpiteisiin. Ja siksi tällaisen kulutustavoitteen asettaminen on varsin helppoa siinä mielessä, koska yksinkertaisesti tarvitaan että seurataan tätä, että energiataso seuraa tätä tavoitetta. Jos on energiaintensiteettiä, niin silloin tarvitaan myös toimintatietoa. Ja tämä on usein vaihtelevampaa kuin energiakulutus, ja se tekee valvontaprosessista hankalampaa, epävarmempaa. Neljäs asia on se, miten voidaan saada aikaan taakanjakoa jäsenvaltioiden välillä. Tämänhetkiset kulutustavoitteet EU-ssa tavallaan jo integroivat tämän taakanjaon, koska ne perustuvat tähän perusurakehitykseen vuoteen 2020 asti, joka on erilaista eri jäsenvaltioissa, itäisissä jäsenvaltioissa kasvu on vahvaa, kun minun maassani esimerkiksi Saksassa perusura on tasainen tai jopa alenee. Joten tässä tällä tavoin eri erot otetaan huomioon, joten tavallaan ollaan jo hyvin pitkällä tässä asiassa. toisaalta jos otetaan muita elementtejä mukaan, esimerkiksi intensiteettitavoitteet, niin silloin tarvitaan uusia tietoja, uutta keskustelua taakanjaosta ja minä pahoin pelkään, että tällä tavoin syntyy lisää lykkäystä yksittäisten jäsenvaltioiden tavoitteiden asettelussa ja tiedämme, että seuraava valvontavaihe vuonna 2014 on ihan kohta. Sitten viimeinen kalvo ja viimeiset viestit, jotka halusin eh, teille välittää, ovat ne mitkä ovat ne pääajatukset, jotka nousevat esiin tästä tavoitteen muotoilusta? Ensimmäinen on se, että kulutustavoite asettaa selkeää eh, tietoisuutta tästä megawattimarkkinoista ja antaa kannustimia eh, sidosryhmille ja hallituksille, että kehitetään energiapalveluja. Tämä on tärkeää, koska meillä on muitakin tärkeitä toiminnan aloja, kuten uusiutuvat energiamuodot. Ja koska näitä energiamuotoja on käytettävä enemmän, jotta voidaan saavuttaa tämän 80 prosentin vähennys, niin se on tehtävä myös varovaisesti. Meidän on tehtävä suuria investointeja infrastruktuureihin, sähköverkkoihin, ja me kaikki tiedämme, kuinka kiivaita keskustelut ovat jäsenvaltioiden kesken näiden infrastruktuurien luomisen suhteen, ja jos näitä infrastruktuureja voitaisiin jotenkin välttää, niin olisi varmaan paljon helpompi päästä markkinoille ja ihmisten mieliin kuin jos täytyy luoda valtaisa määrä verkostoja, jotka vaikeuttavat ihmisten elämää päivittäin. Ja toinen asia liittyy siihen, että kulutustavoite ottaa huomioon myös vaikutukset, joita ei yleensä oteta huomioon intensiteettitavoitteissa. Tällaiset rebound-tavoitteet ovat sellaisia jotka, vaikutuksia, jotka syntyvät siitä, että ihmiset säästävät energiaa, ja koska he säästävät energiaa, he säästävät rahaa, niin silloin heillä on rahaa käyttää energiaa jossain lain muulla tavoin. Ja jos on kulutustavoite, niin se luo, nostaa BKT, työpaikkoja, investointeja ja vähentää energiakustannuksia koska ollaan vähemmän riippuvaisia Lähi-idästä ja muista energiamarkkinoista. Tämä on nähty näissä tutkimuksissa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Ganz herzlichen Sydämelliset kiitokset ja nyt herra professori Vaiman. On teidän vuoronne, olkaa hyvä. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin aloitan esitykseni, sallittehan kaksi ennakkohuomiota. Ensimmäinen ennakkohuomio liittyy omaan taustaan. Niin, minä olen taloustieteilijä ja meillä on aika huono maine, erityisesti kun puhumme tai käsittelemme ympäristöaiheita äh, usein meidät sekoitetaan teollisuuden edustajiin, joilla on tietty etu ajettavanaan. Tätä taustaa vasten on ehkä järkevää, että kerron omasta mielenkiinnon aiheestani. Minä olen siis äh, ympäristötaloustieteilijä ja minä haluaisin antaa panokseni sille, että resurssit, joita meillä on käytössämme, voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin ilmastonsuojelussa niin, että saisimme jonkinnäköisen mahdollisuuden tämän valtavan haasteen voittamisessa, eli ilmastonmuutoksen. Näin ollen haluaisin löytää parat, parhaat mahdolliset välineet joita käytettävissä voi olla ilmastonmuutosta torjumaan, koska vain näillä me, me, näin meillä voi olla mahdollisuus. Toinen ennakkohuomio, jonka halusin esittää, liittyy tähän esitykseeni. Minut kutsuttiin hyvin lyhyellä varoitusajalla, enkä oikein tiennyt, että mikä minua täällä odottaa. Haluaisin esitellä teille suhteellisen yleisiä, yleisluontoisia huomioita, huomattavasti yleisempiä kuin äskeinen puhuja, joka monissa, ähm, jotka monissa kohdissa ehkä vaikuttavat teistä aika äh, tarpeettomiltakin, mutta mutta eh, minun täytyy esitellä teille nämä kaikki yleiset eh, asiat päästäkseni sitten johtopäätökseeni, eli eh, mitkä nämä mahdolliset tavoitteet tämän energiasäästön suhteen voivat olla. Tässä nämä ennakkohuomiot ja oletan, että käytettävissäni oleva aika käynnistyy nyt, koska näitä ennakkohuomioitahan ei tietenkään otettu huomioon. Eli, no niin, otetaanpa tässä nyt esiin muutama yleinen huomio energian kuluttamisesta. Me kulutamme energiaa ei vaan tuosta noin, vaan me kulutamme energiaa siksi, että pyrimme tiettyihin tavoitteisiin. Eli me lämmitämme asuntomme ja valaisemme huoneemme ja niin edelleen. Eli energian kulutuksella on aina kaksi puolta, eli yhtäältä panos ja toisaalta sitten se mitä sillä saavutetaan. Eli jos säästämme energiaa, meidän on aina muistettava nämä kaksi puolta, otettava aina ne molemmat luvuissamme huomioon, laskelmissamme huomioon. Eli jos säästämme energiaa, meidän on pantava merkille, että toisellakin puolella tapahtuu jotain, eli energiansäästön kustannuksetkin on aina otettava laskelmissa huomioon, koska eh, nehän, nämä kustannuksethan luonnollisesti kulkevat käsi kädessä säästön kanssa. Kustannukset ovat joko siinä, että emme enää tavoita niitä mm, tavoitteita, joihin olemme pyrkineet. Eli meidän on hyväksyttävä tiettyjä rajoituksia eli niin kutsutut eh, mukavuuskustannukset. Ja toisaalta meidän on käytettävä resursseja, jotta voisimme Eh, saada aikaan saman tuloksen vähemmin resurssein, eli että saisimme todella tehostettua eh, energiatehokkuutta. Eli mitä hyvänsä teemmekään, eli mitä kustannuksia tästä meille ikinä syntyykään, niin meidän on aina kaikissa toimissamme muistettava tämän mitalin molemmat puolet, yhtäältä energian säästäminen ja toisaalta eh, tämän energian säästön kustannus. Eli meidän on sitten arvioitava näitä kahta suhteessa toisiinsa. Tämä on mielestäni ehkä hyvin triviaali kysymys, mutta se on ehkä vähemmän triviaali, jos katsotte kahta seuraavaa asiaa. Ensinnäkin, onko hyvä strategia todeta, että direktiivi luonnos, josta tässä nyt puhumme, säästää 20 prosenttia energiaa ilman, että keskustellaan niistä kustannuksista, joita tämä tuo muassaan, tai ilman, että puhutaan toimista, jotka huolehtivat siitä, että tämä energia tehokkuus saadaan aikaan mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Tämä on luonnollisesti retorinen kysymys, sillä tämä ei tietenkään ole hyvä strategia. Ainahan meidän on otettava mitali molemmat puolet huomioon. Muuten vaarana on se, että toteutamme e, irrationaalisia energian säästötoimia, koska vaihtoehtojakin olisi. Vaihtoehtoja, jotka voitaisiin toteuttaa e, edullisemmin kustannuksin. Ja näin ehkä ää, e, ää, säästä, Energian säästömme onkin vähäisempi kuin mikä se olisi voinut olla, jos olisimme ottaneet huomioon energiansäästön kustannukset. Todennäköisesti näin todella käy, eli energiatehokkuutemme ei parane niin paljon kuin se voisi parantua. Ja toinen kysymys, joka tässä nousee esiin, on seuraava. Tarvitaanko valtiota? Kun arvioidaan kustannusten ja energiansäästön välistä yhteyttä, niin tarvitaanko tähän valtiota? No ei välttämättä ensinnäkin voisi ehkä esittää seuraavan perustelun. Energiamarkkinathan tekevät jo nyt hyvää työtä. Meillä on energian hinnat ja kuluttajat ja yritykset Euroopassa varmasti hyvin huolellisesti ja rationaalisesti arvioivat, onko heidän mahdollista säästää energiaa niin, että kustannus on mahdollisimman vähäinen ja hyötyvätkö he Tämän perustelun voisi esittää vielä hiukan laajemminkin todeten, että energian hinnoissa, energiamarkkinoilla on niin suuri osuus veroja ja muita maksuja, esimerkiksi nämä hiilidioksidioikeuksiin liittyvät maksut, että näin varmasti voidaan sisäistää ulkoisia energiakustannuksia. Eli alusta alkaen ei ehkä ole ollenkaan täysin ilmiselvää, että tarvitaan jotain valtion väliintuloa energiatehokkuuden tehostamiseksi, parantamiseksi tai säästämiseksi. Ainut rationaalinen selitys sille, että tarvitaan valtion tuloa, on ehkä se, että oletetaan, että Euroopan kotitaloudet ja yritykset järjestelmällisesti energian äh, kulutuksessaan jättävät huomiotta tiettyjä äh, ulottuvuuksia. Mitä nämä ulottuvuudet sitten voisivat olla? Ja tässä tietenkin äh, voi sitten katsoa Euroopan unionia, joka on muotoillut neljä haastetta, jotka liittyvät energian käyttöön. Ensinnäkin on unionin mukaan varmistettava energiahuolto, siis huoltovarmuus. Tällä tarkoitetaan yhtäältä sitä, että tulevaisuudessakin energiaresursseja on oltava käytössä, ja toisaalta tällä tarkoitetaan luonnollisesti myös sitä, että esimerkiksi sähköverkkojen on oltava toimivia, ja näin ollen sähkön saatavuus Euroopassa varmistetaan näiden verkkojen kautta. Toisa, toinen kysymys on sitten kestävyys, ja tällä luonnollisesti ensinnäkin tarkoitetaan ei uusiutuvia energianlähteitä ja näiden säästämistä. Kolmas tavoite on luonnollisesti ilmaston suojeleminen. Ilma, ilmaston suojeleminen on sama kuin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ja neljäs komission nimeämä tavoite on kilpailukyvyn varmistaminen. Euroopan unionin kilpailukyvyn varmistaminen ja tätä varten tarvitaan luonnollisesti kansainvälisesti verrattuna verrattuna mahdollisimman alhaiset energiakustannukset. Jos näitä neljä haastetta tai tavoitetta tarkastelee, voi ehkä vielä nostaa esiin kysymyksen, onko tämä rationaalinen Onko rationaalista vastausta näihin neljään kysymykseen vaatia, että energian kulutusta tulisi vähentää 20 prosentilla ilman, että otetaan huomioon näissä laskelmissa energiasäästöstä syntyviä kustannuksia. Onko se järkevää? No ei, ei se ole järkevää. Ja jotta tämä, tämä voisin todistaa, niin voisin kertoa teille yhden esimerkin. Esimerkin, joka kattaa ehkä kaksi haastetta, nimittäin kestävyyden ja ilmaston suojelun. Jos haluaa suojella ilmastoa, on vain yksi mahdollisuus, nimittäin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ja tässä logiikassahan tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ja tämä luonnollisesti merkitsee sitä, että menestyksekäs hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen samalla säästää uusiutumattomia, erityisesti fossiilisia polttoaineita. Eli nämä kaksi tavoitetta voi mm, ikään kuin yhdistää, koska ne kulkevat aivan käsi kädessä. No, tässä meidän nyt täytyy tarkastella hyvin perustavanlaatuista kysymystä. Eli jos me menestyksekkäästi harjoitamme tai haluamme harjoittaa ilmastopolitiikkaa ja hiilidioksidipäästövähennyspolitiikkaa. Haluamme siis vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tiedämme, että tämä maksaa. Se nyt on yleisesti tunnettu tosiasia. Tiedämme samoin, että resurssit, joita meillä on käytettävissämme ilmastonmuutoksen harjoittamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen säästämiseksi, ovat aika rajalliset. Voidaan keskustella siitä, kuinka paljon resursseja tätä varten halutaan käyttää. Ja vastaus, joka tässä voidaan antaa, on varmaan hyvin erilainen eri maissa. Mutta ihan äh, riippumatta siitä, millaista keskustelua käydään, niin viime kädessä varmaan ollaan yhtä mieltä siitä, että käytettävissä on aika rajallinen määrä resursseja. Ja nyt tarvittaisiin hiukan logiikkaa. Eli jos nämä kolme asiaa liittää yhteen, laskee yhteen, niin tästä seuraa aivan välttämättä se, että vain kustannustehokas hiilidioksidi säästö on tehokasta energiasäästöpolitiikkaa. Eli kustannustehokkuus merkitsee sitä, että maksimoidaan hiilidioksiditonnien määrä, ähm, joita vähennetään verrattuna investointiin, kuinka monta miljoonaa euroa tämä maksaa. Tai jokaisen hiilidioksidipäästötonnin, joka säästyy, kustannusta vähennetään. Jos tämä hyvin yksinkertainen sääntö jätetään huomiotta, tämä johtaa aivan väistämättä siihen, että vältetään ähm, tai ei päästä niin tehokkaaseen hiilidioksidipäästöleikkaukseen kuin olisi voitu samoin resurssein päästä. Eli tämä merkitsee yksinkertaisesti sitä, että kun parannamme energiatehokkuutta, se on välttämätön edellytys sille, että harjoitamme rationaalista ilmastopolitiikkaa, mutta se ei ole kuitenkaan riittävä ehto. Riittävällä tasolla ollaan vasta sitten, kun energiatehokkuutta parannetaan tavoilla, jotka ovat mahdollisimman edullisia taloudellisesti. Vain näin ilmastopolitiikkamme on rationaalista. Ajatelkaapa, että leikataan nyt hiilidioksidipäästöjä kalliilla, ei kustannustehokkaalla tavalla. Sittenhän aika nopeasti havaitaan, että kun siirrytään kustannustehokkaaseen saman hiilidioksidimäärän vähennykseen, niin päästään parempaan energiatehokkuuteen samalla panoksella. Eli jos tätä kustannuspuolta ei oteta huomioon, ei päästä maksimaaliseen energiatehokkuuteen ja parhaaseen mahdolliseen hiilidioksidipäästövähennyspolitiikkaan. Mm, no mitä tämä kustannustehokas politiikka voisi nyt sitten olla? EU on kyllä ansainnut kannuksensa sillä, että se on ottanut käyttöön parhaiten toimivan välineen eli päästökaupan. Tämä väline on toden totta täydellinen väline, jotta voimme päästä kaikkiin ilmastopolitiikan tavoitteisiimme rationaalisesti. Miksi? Koska siihen liittyvät seuraavat ähm, ominaisuudet. Jos me sovimme katosta, niin, ja otamme huomioon kaikki nämä alat ja laajennamme äh, aloja kattamaan muitakin talouden aloja, niin pääsemme ympäristötavoitteeseen, joka on selkeästi määritelty. Voimme päästä mihin tahansa tavoitteeseen, kaikkiin tavoitteisiimme tätä kautta. mitä rajoituksia ei ole. Kauppa, joka käynnistetään ja markkinat, jotka syntyvät tämän kaupan pohjalle, takaavat sen, että vähennykset ja säästöt ovat mahdollisimman kustannustehokkaita. Minulla ei ole tässä nyt aikaa selittää teille varasta teille, miksi näin on, mutta näin on. Tämän lisäksi näillä päästökauppamarkkinoilla on toinenkin vaikutus, nimittäin hyvin dynaamiset kannustimet pyrkiä ja investoida uusiin teknologioihin. Näin ollen meillä on ensimmäistä kertaa väline, joka on myös samalla kannustava, kannustaa yksittäisiä toimijoita kehittelemään teknologiaa, jota kaikki tarvitsemme. Nimittäin teknologiaa, joka on kustannustehokasta ja vähentää kustannustehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. Tähän kaikkeen päästökaupan kautta voidaan päästä. Tämän pidemmälle ei tarvitsisikaan päästä. Päinvastoin jos pyritään tätä pidemmälle, niin tämä voi kääntyä itseään vastaan. Kerronpa teille miksi. Kun puhutaan energiamarkkinoiden tarjontapuolesta, niin nämä äh, syöttö, öö, kustannukset, ajatellen esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä, eivät johda siihen, että energian säästö paranee. Mehän kaikki tiedämme, että että kun me käytämme uusiutuvia energianlähteitä ja näin päästöt vähenevät, niin sitten käydään kauppaa päästöoikeuksilla. Äh, siis jos nyt äh, tulee vihreää sähköä esimerkiksi markkinoille, niin äh, nämä päästöoikeudet ikään kuin poistuvat sitten. Ja näin päästään CAP-järjestelmän kautta. Ja kun esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergialla Saksassa pyritään vähentämään ää, no kustannukset ovat, päästöjä, niin kustannukset ovat erittäin korkeat. Tuulivoimalla esimerkiksi yhden Äh, hiilidioksiditonnin äh, leikkaus maksaa 100-150 euroa, aurinkoenergia 500-1000 euroa. Ja ähm, päästökauppaa alalla tämä hinta on 15-20 äh, euroa tonnilta. Tutkimuksessa, joka on vuonna 2009 julkaistu, ja tämän näette täältä kuvasta. Kyse on vihreästä sähköstä, GE, eli siis vihreän sähkön osuus, tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö. Ja sitten se, kuinka paljon äh, tämä maksaa, jotta päästään EU-tavoitteeseen. Eli voidaan nähdä, että tämä hinta kaksinkertaistuu hyvin nopeasti. Esimerkiksi Saksassa ollaan jo 18 prosentin osuudessa, eli ähm, nämä compliance-kustannukset ovat nelinkertaistuneet. Kustannustehokkuudesta ei enää voi olla puhettakaan. Tällä on muitakin kielteisiä vaikutuksia. Eli kun uusiutuvia äh, energialähteitä käytetään, sähkön tuotannossa, niin hiilidioksidin tonnin hinta äh, laskee ja näin äh, kuitenkin äh, päästökaupan määrä säilyy ennallaan, mutta tietenkin hinta reagoi uusiutuviin energialähteisiin ja laskee. Tämä on huono asia. Me tarvitsemme korkean hiilidioksidipäästöhinnan, koska se johtaa, jos on, jos on liian halpaa, niin ei tässä ole minkäännäköistä kannustinta – Eli kaikki nämä kannustimet välttää hiilidioksidipäästöjä romahtavat, jos hinta on liian alhainen. Ja mehän olemme eh, tällä hetkellä todenneet, että uusiutuvien energialähteiden osuutta halutaan lisätä vielä tulevaisuudessa. Ja tämä johtaa itse asiassa hiilidioksidipäästöjen hinnan laskemiseen. Ja tällä onkin aika kummalliset vaikutukset. Voitte nähdä, miten alhainen hiilidioksidihinta on vaikuttanut Saksassa. näette, miten ruskohiilen osuus on kasvanut ja ruskohiilenhan hiilidioksidi päästöt ovat kaikkein korkeimpia eri fossiilisista energialähteistä ja näette, että alhaisen hiilidioksidihinnan vuoksi Saksan ruskohiilen käyttö on lisääntynyt ja päästöt näin ollen lisääntyneet. Ja jos nyt katsotaan tätä kysyntäpuolta, energiatehokkuussääntelyä kysyntäpuolella, eli jos äh, säännellään sitä, miten tietyt tuotteet on äh, tuotettava ja niin edelleen, niin sama asia tapahtuu, toteutuu. Eli jos energia-alalla päästään hiilidioksidi päästövähennyksiin äh, nämä oikeudet itse asiassa siirtyvät paikasta toiseen, mutta todelliset päästöt eivät vähene, ne vain siirtyvät toisaalle, koska nämä compliance-kustannukset nousevat sitten jälleen. Eli johtopäätöksiä, päätelmiä. Politiikka, joka pyrkii vähentämään saman aikaan vähennyksiä, jotka menevät käpin yläpuolelle, ovat aika turhia ja tämän lisäksi kustannukset nousevat ja tämä johtaa viime kädessä siihen, että energiatehokkuutemme on huonompi kuin se olisi voinut olla samalla panoksella. Ja nyt kysymyksenne, joka itse asiassa on tämän keskustelun ydinasia, eli tämä energiansäästö, pyrkimys, absoluuttinen energiansäästöpyrkimys, tuleeko se lyödä lukkoon? joukkoon absoluuttisena vai suhteellisena ton, tonneja BKTstä. Eli minun käsitykseni mukaan hyvin tärkeää tässä kysymyksessä on se, että minkä tyyppinen sääntely toimii parhaiten talouskasvun suhteen. Edellinen puhujahan tähän jo äsken myös viittasi. Eli jos otetaan tällainen malli, jossa lasketaan, mitkä välineet toimivat, kumpi väline mm, toimii paremmin, absoluuttinen väline eh, vai toinen väline. Eli absoluuttinen väline itse asiassa kasvu aikana eh, eh, jarruttaa kasvua, kun taas tehokkuustavoite on kasvuvaiheessa myönteisempi. Mutta jos taas ollaan, ollaan lama, lamassa, niin on päinvastoin. Ja Eichelmaniltahan näimme, että huonoina aikoina energiatehokkuus itse asiassa vähenee, eli jos kansantalous joutuu vaikeuksiin, niin täytyy, jos on suhteellinen tavoite, vielä säästää energiaakin, ja tämä maksaa paljon ja tämä ei välttämättä äm, käännä taloutta parempaan suuntaan ja siksi tämä väline on ö, äh, siis suhteellinen äh, pyrkimys on äh, huonoina aikoina huonompi vaihtoehto. Eli tässä ei voi minkäännäköistä päätöstä tehdä siitä, kumpi näistä sääntelymalleista on parempi koska tämä liittyy talouden suhdanteisiin. Näin ollen voidaankin tehdä kompromissi, tällainen niin kutsuttu kolmas tie. Kompromissi voisi olla siinä, että energiasäästö, johon haluatte päästä 20 prosenttia, lasketaan pikemminkin hiilidioksidi päästövähennyksenä. Ja tämä on noin suhteellisen helppoa, jos oma energiasekoituksemme otetaan huomioon ja katsotaan sitten, että kuinka paljon äh, tätä kautta äh, hiilidioksidipäästöjä saadaan leikattua. Tässä lasketaan käppiä ja tällä olisi se vaikutus, niin tässä olisi oikeastaan jo kaikki, tämä riittäisi, mutta tämä johtaisi siihen, että tämä 20 prosentin vähennys, jota pidätte toivottavana toteutuisi, mutta se toteutuisi ainoastaan sellaisen energian kohdalla, jota tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Ja tämä olisi erinomainen asia ilmastolle ja hyvin toivottavaa. Ja tämän lisäksi nämä päästövähennykset ja tietenkin samalla myös energian säästö sekä energiatehokkuuden lisääntyminen toteutuisivat erittäin kustannustehokkaasti. Näin maksimoitaisiin energiatehokkuus. Eli resurssit, joita käytetään, maksimoisivat energiatehokkuuden. Ja tämän lisäksi taloudellinen kasvukaan ei kärsisi, koska tällainen ratkaisu auttaa sekä kasvavassa että laskevassa taloussuhdanteessa. Tässä se, mitä halusin sanoa. Toivon, että te nyt ole aivan ärtyneitä. Öm, tästä syystä tämä nyt kesti hetken. Ehkäpä nämä yleiset huomiot, joita esitin tuossa pitkään ja hartaasti, eivät ö, muuten olisi johtaneet tähän, mihin nyt halusin niiden johtaa. Kiitos. No niin, sydämelliset kiitokset. Toimiiko mikrofoni? Juu. Sydämelliset kiitokset. Ja näin. Kysymyksiä, keskustelua. Ensimmäisenä Rova Ford. Miss Ford, you're the first one. No? You read me. No. No, she doesn't. No, she don't want. Okay. Then... Eikö hän halua? Ei sitten. No sitten Claude tyrmäs. Uh, so thank you for, for the two, uh... Kiitoksia. Kiitän kahta asiantuntijamme tässä Todellinen keskustelu liittyy varmaankin siihen, että meillä on tiettyjä tavoitteita, jotka liittyvät direktiiviin, ja kysymys kuuluu, ovatko direktiivit paras keino saada päästöjä alaspäin. Yksi kysymys herra Eishammerille. Mikäli ymmärsin oikein, on no, pari kysymystä. Tavoite tässä muodossa on direktiivissä. Teille, onko tämä teille suhteellinen eikä absoluuttinen tavoite. Tämä on yksi kysymys, koska meidän keskustelussamme on paljon sekaannusta, koska usein viitataan komission tekstin ehdottomina tavoitteina, mutta mikäli ymmärsin teidän johdantonne nyt oikein, te pidätte tätä relatiivisena suhteellisena tavoitteena, koska sen nähdään tiettyä skenaariota vasten, jos voisitte palata tähän kohtaan. Sitten toinen kysymys. Mikäli ymmärsin oikein, jos me siirtyisimme energiaintensiteettitavoitteeseen, se tarkoittaisi sitä, että laman aikana ta- tämä tavoite niin kauan kuin se on ekvivalentti toiminnan suhteen, niin olisi vaikeampaa tätä saavuttaa tilanteessa jo, kuin jos olisimme kasvutilanteessa. Siis myös kollegoilleni keskusta oikeistosta sanoisin. Jotkut lobbarit, jotkut hallitukset ovat ehdottaneet, että toimittaisiin niin kuin asiantuntijat taas sanovat, että jos näin tehtäisiin, niin se rasittaisi vielä enemmän taloutta kuin jos pidettäisiin kiinni tavoitteesta siinä muodossa kuin se on direktiivissä. Ja vielä kysymys herra Vaimanille. Pitkälti olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että jos tähän ryhdymme, meidän täytyy sitoa, vähentää yhteispäästöjä. Miksi on niin tärkeää, että jos tehdään näitä tehokkuuslaskelmia, sitten jälkikäteen pitää sopeuttaa tätä päästöoikeuksien kokonaismäärää, koska muutoin menee edistetään tätä johdonmukaisuutta järjestelmässä. Kiitos. Kollega Vidal Quadras. Kollega Vidal Quadras. Gracias, presidente. El otro día, cuando tuvimos el primer... Eh, tässä yhtenä päivänä, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme energiatehokkuusdirektiivistä, niin silloin jo puhuimme. Meillä oli varsin mielenkiintoinen keskustelu Puhumme ehkä vähän filosofeemmin kuin taloudellisesti ajatellen siitä, onko tavoitteena se, että pyrimme parempaan energiatehokkuuteen, vai olisiko tavoitteena parempi se, että pyritään vähentämään absoluuttisesti energiankulutusta, primääri, kulutusta. Minä kuuntelin huolella tämän iltapäivän esityksiä, erityisesti herra Aihameria. Hän keskittyy juuri tähän asiaan. Älyllisesti todella kiinnostava aihe. Ja kun nyt kuuntelin teitä, tulin seuraavan johtopäätökseen. Täällä sanottiin, että on helpompi päätyä vähennystavoitteeseen primäärienergian kulutuksessa absoluuttisiin termein silloin, kun on tällainen talouden laskusuhdanne tai loma. Selvä juttu, tietysti näin on. Ja että on vaikeampi tässä onnistua silloin, kun talous kasvaa. Joten minun tulkintani on, että on helpompi täyttää tavoite silloin, kun pettää itseään. Niin, kyllä. Jos tulos on se, että meillä on miljoonia työttömät, jotka eivät voi kuluttaa ja teollisuus ei tuota, energiaa ei kuulu, niin sehän on ihan luonnollista. Silloin täytämme tämän tavoitteen energian vähennyksessä. Ei siksi, että olemme tehokkaampia, vaan sen takia, että olemme köyhempiä ja olemme vaikeuksissa. Näin ollen minusta tuntuu, että No, otan ehkä e- esimerkin. Tämä ei tunnu minusta hyvältä argumentilta. Näin ollen tuistan tavallaan itseäni, ellei sitten minua voida vakuuttaa paremmin argumentein kuin tänään olen kuullut. Se on tämän tietysti kaikella kunnetuksella aivan kohteliaasti, mutta meidän tavoitteemme pitäisi olla pysyvästi, riippumatta siitä, onko kasvua vai äh, taantumaa, meidän pitäisi silti pystyä saamaan aikaan suurempaa tuotantoa ja kuluttaa samalla vähemmän energiaa. Siis toimia energiatehokkaammin, se on hyvä asia. Äh, talouden vaikeuksissa ja hyvän aikoina myös, koska loppujen lopuksi Tämä juuri saa aikaan sen, että teollisuutemme on kilpailukykyisempi ja voimme kannustaa senektoria energiatehokkuuteen, josta sitten tulee tällainen moottori uusi, innovatiivisessa teknologiassa, ja joka parantaa meidän kilpailuasemaamme Euroopassa suhteessa globaaleihin markkinoihin. Frau äh, Kulaska. Rouva Kolarska-Bobinska. Dziękuję bardzo. E, bardzo ważne, interesujące spotkanie i postawiliśmy tutaj parę... Kiitoksia oikein paljon. Tämä on todellakin erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen kokoomus. Joitakin erittäin periaatteellisia kysymyksiä esiteltiin. Energiatehokkuuden määrittely, näiden tavoitteiden suhde ja mallit. Mitä ovat absoluuttisia tavoitteita ja mitä ovat äm, suhteelliset tavoitteet ja, ja nyt eh, herra Turmes, joka työstää tätä mietintöä, sanoo meille, että jotkut meistä, jotka valmistelevat näitä tarkistuksia, eivät ehkä, emme ehkä tienneet oikein tarkkaan, mitä nämä tavoitteet ovat, tai puhuttiinko absoluuttisesti tai suhteellisista tavoitteista, joten puheenjohtaja, tärkeä pyyntö. Pyytäisin, että tällaisia kokouksia järjestettäisiin koko menettelyn aluksi, koska tässä vaiheessa – Tietenkin se, mitä me nyt kuulemme, on erittäin tärkeää ja merkittävää, mutta paljon mieluummin olisin käynyt tämän keskustelun ja asiantuntijoiden kuulemisen koko tämän menettelyn aluksi. Ehkä tämä voisi olla vinkki ensi vuodeksi. Meillä on muutamia tärkeitä aiheita silloin käsiteltävänä, joten järjestetään tällaiset kokoukset koko menettelyn aluksi eikä lopuksi, kun meillä on oikeastaan keskustelu tarkistuksista. Tämä oli ihan tekninen kommentti, mutta halusin sen tässä kuitenkin sanoa. Niin. Kiitos, Toimiiko tämä mikrofoni nyt vai ei? Tämä oli erittäin hyödyllinen huomio, mutta kun tämä ei ollut mahdollista, koska alussa löimme lukkoon tietyn aikataulun ja vasta keskustelun mittaanhan nämä kysymykset nousivat esiin. Ihan hyvä, että tämä nyt selvitetään, vaikka niin kuin oikeassa olette. Varhaisemmassa vaiheessa tämä olisi tietenkin ollut tehokkaampaa. No niin, Rova Hall, eikä Ford. niin, Fordhan poistui jo salistakin, joten minulla olivat tässä nyt rouvat hieman sekaisin. No niin, Rova Hall. It's always stimulating. Kiitos. Aina on innoittavaa, että tänne tulee uudenlaisia ajatuksia ja kuulemme puhtaita ekonomistisia näkymyksiä näistä asioista. Tarttuisin vain pariin asiaan, mutta itse asiassa haluaisin mennä energiatehokkuusdirektiiviin yksityiskohdissaan. Siitähän täällä nyt on tänään puhe. Mutta olen silti sitä mieltä, että kun puhutaan kustannushyödyistä taloudellisessa terminologiassa, niin on tärkeää ymmärtää, että kun ajatellaan että jos vähennetään energiaa, se voi itse asiassa synnyttää etuja eikä välttämättä kustannuksia, koska innovaatio, joka voidaan saavuttaa, niin kuin on, on nähty sovellutuksessa autojen kohdalla, niin näin saadaan aikaan parempi palvelus tavallaan kuluttajille ja sitten energian käyttö kuitenkin vähenee, joten innovaation ansiosta voidaan selvästi erottaa energiapalvelut ja energian käyttö. Ja toiseksi viittaan teidän uskoonne markkinoihin ja siihen, että päästökaupan potentiaali toteutuisi, mutta tässä kiinnittäisin huomiota ilmastoasiantuntijaan Isosta-Britanniasta, joka sanoi, että ei ole mitään esimerkkejä historiasta, jossa markkinat olisivat toimineet aikarajoja vastaan. Ja ilmaston yhteydessä, ilmastonmuutoksen yhteydessä meillä on selkä, selkeä deadline, ei meillä ole tällaista avointa taloustilannetta, jossa voimme vain odotella, kunnes markkinat tekevät tarvittavan. Ja mielestäni tämä on tärkeä asia pitää mielessä. Sitten Rahheimerin kommentteihin. Voisittekohan te vahvistaa, mitä tässä ymmärsin, tai ymmärsikö tämän siis oikein? Te tunnette huolta siitä, että jos valitsisimme energiainsensiittitavoitteena, niin itse asiassa se, mitä yritykset ja maat voisivat tehdä täyttääkseen tämän tavoitteen, on yksi se, että laajentavat tuotantoaan niin, että ne pystyisivät saavuttamaan tavoitteen ilman, että ryhdytään minkälaisiin toimiin, jotta muutettaisiin varsinaisesti toimintatapaa. Ne voisivat jatkaa ehkä käyttäen hiukan parempia metodeja, mutta ei huomattavasti parempia metodeja. Ja niin kauan kun eh, BKT kasvaa, niin ener- kulutetun energian määrä, niin ne siltikin täyttäisivät tavoitteet ilman, että joutuisivat tarkastelemaan metodejaan ja tarkistamaan niitä missään määrin. Ja jos valitsisimme tämän tien, tällainen häly, jonka mainitsitte. Puhutte, puhutte hälystä tai melusta. Termi, jota käytitte, kun annatte ymmärtää, että tämä ei ole mikään helppo asia mitata. On monia muitakin taloudellisia voimia, jotka tässä vaikuttavat. Ja sitten tässä tulee käsille paljon epävarmuutta. Mikä tulee olemaan lopputulos? Ja siksi minä en ymmärrä, miten energiaintensiteettitavoitteen myötä voisimme itse asiassa olla varmoja siitä, että täytämme energiasäästötavoitteen tai edes tietäisimmekö sitä, että saavutammeko vai emme, koska tästä johtuen tästä koko prosessin epämääräisyydestä. Minulla on ongelma sen suhteen, että tapahtuu sitten, jos kun tämä lamasta, lamasta päästään eroon. Nyt on aika helppo säästää tietysti energiaa. Energiaa käytetään nyt vähemmän joka tapauksessa, koska kerran kasvua ei ole. Mutta ellemme todella tarkastele sitä, miten pyrimme saamaan aika energiapalveluita ja miten hyödymme vähemmästä energiasta tehokkaammalla tavalla, niin sitten kun laskusuunnasta siirrytään kasvuun, niin silloin huomaammekin varmasti, että käytämme massiivisia määriä energiaa, koska emme ole rakenteellisesti ratkaisseet tätä ongelmaa. Ja tämä sitten vuorostaan mainitsit nämä virheelliset investoinnit muuten. Tunnetteko te huolta siitä, että me voisimme olla tässä hukkaamassa – paljonkin rahaa, mitä tulee infrastruktuurihankkeisiin, joita on kautta EUn ehdotettu johtuen siitä seikasta, että meillä ei ole selkeää kuvaa siitä, kuinka paljon energiaa tulemme tarvitsemaan. Onko tämä teille ongelma? Se, että tämä energiaintensiteettitavoitteen epämääräisyys itse asiassa aiheuttaisi sen, että mahdollisesti käyttäisimme huonosti varojamme, rajallisia varojamme investointeihin, energiainfrastruktuurihankkeisiin, ainakaan toimitushankkeisiin, jotka, joita emme itse asiassa ehkä tarvitsekaan, mutta meillä ei ole mitään keinoa tietää, tarvitsemmeko vaiko emme. Kiitos. Herr Pieper. Sitten herra Pieper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olisin toivonut, että tätä perustavanlaatuista keskustelua olisi käyty jo vähän aikaisemmin. Me varmasti kaikki haluamme energiatehokkuutta mahdollisimman pian, me haluamme olla riippumattomampia, me haluamme säästää luonnonvaroja. Me olemme hukanneet valtaisen mahdollisuuden uskoakseni sitä kautta, että varsin kritiikittömästi seurasimme komission ehdotusta jopa eh, kiristimme sitä tarkistuksin tänään opin, että sekä absoluuttisessa että suhteellisissa tavoitteissa on huonot puolensa. Olen oppinut, että jos ETS-järjestelmää laajennettaisiin muihin talousuuden alueisiin, myös kotitalouksiin, olisi, sitä olisi paljon helpompi valvoa kuin sitä, mitä me nyt olemme 21 artiklalla yrittäneet määritellä. Meillä on nyt kuitenkin direktiivi edessämme, meidän täytyy sitä työstä. Haluaisin kysyä kummaltakin asiantuntijalta, voitaisiinko kuvitella jotain kompromissia, herra professori Vaiman tai herra tohtori Eichhammer, jonkinlainen yhdistelmä absoluuttista ja suhteellista tavoitteista. Voidaanko tämä tehdä esimerkiksi riippuvaiseksi suhdannevaihteluista, tai voisiko kompromissi olla sellainen, että kansallisvaltioilla annetaan vielä voimakkaammin mahdollisuus valita, miten se saavuttaa nämä sitovat tavoitteet, jotka täällä määrittelemme. Täällähän on puhuttu myös valkoista sertifikaateista, komission ehdotuksesta tai siitä, että ETS-järjestelmä myös kansallisella tasolla laajenee yhteen tai toiseen suuntaan. Olisiko jotain mahdollisuuksia tehdä kompromisseja, jotka yhdistävät kaikki nämä eri vaihtoehdot, jotka tänään näimme. Toija. Kiitoksia. Minäkin kiitän näistä puheenvuoroista. Haluan esittää ainoastaan muutaman kysymyksen professori Aichamerille, koska meille ei myöskään jaettu tätä toisen asiantuntijan puheenvuoro ja minulla oli vaikea nähdä tuonne ruuduille. Muutama asia, joihin keskityttiin näissä puheenvuoroissa jo äskenkin. Se liittyy tavoitteiden suhteeseen, suhdanteeseen, jossa nyt esimerkiksi elämme, koska jos nyt direktiivin tavoitteet ovat voimassa riippumatta siitä, mikä on talouskehitys. Meidän täytyy pystyä vastata yhteen päävastalauseeseen, nimittäin siihen, että matalasuhtanteessa tällaisten tavoitteiden käyttöönotto ei tule helpottamaan kasvua. Tällaisia argumentti on esitetty ja pitäisi pystyä vakuuttamaan päinvastaisesta. Sitten nämä tavoitteet, kulutustavoitteet, e, eli siis intensi- energiaintensiteettitavoite e, on huono matalasuhdanteessa, kuten nyt, ja se vaikeuttaisi siis äm, e, tilannetta tällä hetkellä. Ja nyt olisi mukava tietää, mikä olisi hyvä tasapaino. Ja sitten Sanoitte myöskin ihan selvästi, että vaikka energiatehokkuutta joskus voidaankin pitää teollisuudessa jonkinlaisena taakkana, itse asiassa tosiseikot osoittavat, että energiasäästö vahvistaa kasvua myös kriisiaikoina ja mahdollisesti jopa erityisesti kriisiaikoina. Olisi mukava, että nämä faktat, jotka ovat tämän argumentin taustalla, jotka löytyvät joistain näistä kaavioista, ehkä ne voitaisiin jotenkin eriyttää eri jäsenvaltioiden tasolle. Jäsenvaltiot, jotka ovat erityisen hyviä tai päinvastoin, koska ne voisivat olla jonkinlainen kannustin ja myöskin apu sellaisille valtioille, jotka ovat hiukan jäljessä. Ajattelen tässä esimerkiksi omaani. Jadu. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan hiukan aikaisemmista puheenvuoroista, josta Fiona sanoi tästä signaalin laadusta, jota olemme tässä antamassa, koska tietysti kaikki aina pohditaan energiateho, intensiteettiä on paljon edistetty tässä asiassa Euroopassa, mutta kulutamme yhä enemmän energiaa silti, joten energiaintensiteetti ei mahdollista sitä, että voidaan saavuttaa selkeä tavoite ja vähentää energian kulutusta absoluuttisin termein. Näin oli ennen. Voiko tämä olla ratkaisu tulevaisuudessa? Minun mielestäni tällä hetkellä iso ongelma teollisessa järjestelmässämme on me, signaalien laatu, jota julkiset viranomaiset antavat. Ja minun mielestäni, kun annetaan merkki tai viesti, joka vastaa yhtä lailla PKT eh, kehitykseen ja taloudellisen toimintaan, ei vastaa siihen, että täytyy ottaa selkeä merkki myös teollisuuden suuntaan. Ja tällä hetkellä ainoa selkeä signaali, joka voidaan lähettää teollisuudellemme, on täsmällinen päivämäärä sitova tavoite vähentää energiankulutus tiettyyn päivämäärään mennessä. Toinen kohta, ja tässä Vilkatvarsan on oikeassa, nyt olemme taantumassa, jossa tavoitteemme vähentää kulutuksen liittyvät köyhtymiseen, mutta voidaan kääntää tämä argumentti toisinkin päin. Jos tulevina vuosina ja niin kuin OECD ja komissio ja muut tahot meille kertovat, jos olemme heikon kasvun tiellä, mutta jos sitten pääty, pää, kasvu palaa kehittyneisiin maihin, otetaan näin, ja tämä tarkoittaa oikeastaan lähes mekaanisesti energian hintojen selkeää nousua. Ja näin ollen kustannuksissakin tapahtuu köyhtymistä kuluttajan kohdalla. Ja tässäkin ainoa tapa vastata tähän haasteeseen, joka ostokykyyn Euroopassa on antaa selkeä signaali, että pitäisi vähentää energiankulutusta. Vain vähentäen todellisesti kulutusta energian kulutusta. Näin voidaan sitten vähentää energialaskuja, joita Euroopassa maksavat. Sitten vielä lopuksi herra Eichheimerille kysymys ja ehkä myös herra Weismanille. Te esittämän analyysin, joka on hiukan komission kannan ulkopuolinen, tulkitsetteko te myös niin, että e- Euroopan komissiossa voisi olla tällaisia ristiriitaisuuksia siinä, kun jo vuosien ajan on puolustettu ETS-järjestelmää niin kuin te teette, herra Weisman, ja että on tällainen sitova tavoite tässä sitova tavoite energiatehokkuudessa tai kulutuksen vähentämisessä, koska itse asiassa jos ei vakavissaan toimita heti, kun tavoite vaihtuu, jos ei toimita samanaikaisesti päästökaupassa ja uusiutusenergiassa, niin silloin syntyy ristiriita järjestelmässä, joka perustuu hiilen hintaan, joka on varsin alhaalla. Ja se on vieläkin alhaisempi, jos tapahtuu energian kulutuksen vähentymistä. Karins. Herra Karins seuraavaksi. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. yksi harvoista todella mielenkiintoisista älyllisistä keskusteluista, joita tässä valiokunnassa on aikoihin käyty, joten kiitän alustajia. Kuitenkin, niin kuin herra Jado juuri totesi, eh, energiahinnat nousevat talouskasvun myötä ja kuluttajat köyhtyvät näin entisestään – mutta kun talouskasvu merkitsee sitä, että ihmisillä on työpaikkoja ja työpaikat äh, johtavat siihen, että heillä on palkkaa, he saavat palkkaa ja näin ollen äh, osu, se osuus heidän palkastaan, joka heillä menee energiaan tietenkin pienenee, kun palkka nousee. Eli meillä on aivan täysin erilaiset käsitykset taloudesta. Ja säästäminen versus energiatehokkuus tai energian kulutus, niin tässähän on kulutustavoite, intensi, intensiteettitavoite. Omassa maassani Latviassa olemme energiasäästömestareita tällä hetkellä. Tämä on hienoa. Meillä on erinomainen malli tähän. Olkaa köyhiä kuin kirkon rotat. Kun olette, niin saastatte. Ette katso telkkaria, kun se maksaa. Ja niinpä on, kun ei katso TVtä, niin äh, sitten voi keskustella perheenjäsenten kanssa, käyttää ajan siihen. Ja tämähän on erittäin rikastuttavaa. Ja äh, sitten ei tietenkään ole myöskään varaa lämmittää taloa, eli lämmintä päälle. Ja jos me näin ollen keskitymme kulutustavoitteisiin, niin omassa maassa, niin kun talous kääntyy kasvuun, ihmiset käyttävät enemmän, talou- enemmän energiaa kuin aiemmin. Eli pistävät jälleen valot päälle. Miten ikinä sitä sitten mitataankin. Ja öö, sitten he taas panevat käyntiin nämä vanhat tehtaat, jotka luovat kyllä talouskasvua, mutta kuluttavat paljon energiaa. Eli taantuman aikana kannattaa tehdä niin kuin yritykset tekevät itse. Valmistin jäätelöä, myin sitä Latvia ja Suomeen. Kyllä kukaan raha voi tehdä monellakin tavalla. Niin. Joka tapauksessa aluksi tämä oli hyvin työvoimavaltaista työtä, eli kun tarvittiin lisää jäätelöä, niin ne ihmiset tulivat, tarvittiin enemmän käsiä sitä pakkaamaan. Mutta se oli aika tuhlavainen kokemus, koska joskus ihmiset eivät tule paikalle töihin ja ja kun äh, on tällaista käsin tehtävää työtä, niin äh, tarvitaan hyvin paljon tilaa myös äh, tuotteen varastointiin, koska tuotantoprosessi on hyvin hidas. Eli energiakustannukset ovat myös korkeat, koska tarvitaan paljon pakastin tilaa ja niin edelleen minun tapauksessani. Ja kun yritykseni kasvoi, enkä oikein tiennyt, että kuinka suuren palan markkinoista saisin, enkä tiedä mitä kilpailijani tekevät, niin minä sitten investoin äh, automaattiseen mm, pakkausjärjestelmään ja minä voitin tässä, koska näin saatoin äh, vähemmällä energialla elää vähemmällä pienemmällä panoksella tuottaa enemmän, eli euroyksikköhinta laski ja marginaalini muuttuivat äh, valtavasti. Minulla ei ollut enää kovin paljon varastotilaa. Yhdessä yössä saatoin nappia painamalla kuvannollisesti valmistaa saman määrän jäätelöä, kuin aiemmin oli tarvittu 20 henkeä ja viisi päivää, nyt tarvittiin vain yksi päivä ja kaksi henkeä. Eli tämä nyt on aika yksinkertaista logiikkaa, mutta taantuman aikana tehokkuus on kalliimpaa. Mutta me haluamme nimenomaan parantaa tehokkuutta, eli sitten kun tästä taantumasta päästään, saadaan aikaan talouskasvua niin, että energiapanos voi olla vähäisempi niin, että meillä on esimerkiksi energiasäästölamput sen sijaan, että meillä olisi vanhakaiset hehkolamput ja niin edelleen. Eli meidän poliitikkojen, politiikan tekijöiden tulisi ehdottomasti eh, keskittyä tähän eh, intensiteettimalliin, koska meidän mm, <laughs> emme me voi pakottaa eh, ihmisiä köyhyyteen, muutenhan niin käy. Jos me emme saavuta näitä intensiteettiparannuksia, niin joko on vähennettävä väestöä tai suuren väestön on ää, elettävä niukemmin. Mutta kyllä ihmiset edelleen tulevat peltojaan hevosia hevosten avulla auraamaan. Ja Eh, siis on hyvin monia asioita, joita tietenkin haluamme. Haluamme talouskasvua, mutta haluamme sen olevan energiatehokasta talouskasvua eikä energiatuhlaavaa talouskasvua. Ja siksi meidän on todella eh, tarkasteltava energiaintensiteettiä ja energiansäästöä säästöä tai sitä energiansäästönä, koska kyllä voi toki säästää olemalla köyhä kuin kirkonrotta tai voi säästää tehokkaasti Tanska tuplasi PKTnsa ilman, että se kuitenkaan lisäsi energian kulutusta. Se on esimerkki meille kaikille siitä, mitä on tehokkuus. Ja sitten tulee huomioita ilman mikrofonia. Okei. Okay. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, kollegat, lopuksi nyt sitten vielä molemmat keskustelukumppanimme asiantuntijat, ehkäpä Weichmann ensin ja sitten Vaima hänen jälkeensä. Weichmann, olkaa hyvä. Vielleicht lassen Sie mich kurz fragen, wie viel Zeit ich für die Antwort... Ehkä saa lyhyesti kysyä, kuinka paljon aikaa minulla on vastata. No hyvä. Täällä hyvin paljon filosofisia kysymyksiä ja filosofista keskustelua. Tämä on minusta hyvin jännittävää, mutta pelkään pahoin, etten pysty kaikkiin näihin kysymyksiin yksityiskohtaisesti vastaamaan. Yritän kuitenkin nostaa esiin muutaman eh, perustavanlaatuisen kysymyksen. Ensinnäkin tämä kysymys siitä, mikä tavoite eh, direktiivissä oikeasti on. Ja eh, korostaakseni tätä vielä kerran, se ei ole absoluuttinen tavoite joka on muotoiltu jonkun, johonkin viitevuoteen perustuen, vaan se lähtee siitä, että voi olla kasvua vuoteen 2020 ja siksi se ennemminkin sopii tällaiset, on ennemminkin tällainen intensiteettitavoite, koska se lähtee samasta perusurasta, joka on erilainen siis kuin tällainen absoluuttinen tavoite, joka todellakin voisi rajoittaa kasvua. Toinen kysymys, joka Useissa kysymyksissä, jotka esitettiin, nousi esille. Onko hyvä, jos taantuma-aikoina tavoite on vähemmän suuri kuin kasvun aikoina. Ehkä tämä jäi, tuli heikosti esiin puheenvuorossani niin tietenkin, ja edustaja Holtaman sanoi mielestäni on tärkeää se, että myös heikon talouskasvun aikoina energiatehokkuustoimenpiteitä toteutetaan. Ja olen aivan samaa mieltä tässä herra Karinin kanssa, koska kysymyshän on todellakin se, että kun taantumasta noustaan, niin sitten tietenkin energian kulutus nousee, jos en ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. Mutta ei tässä ole kysymys siitä, että kaikki tai ei mitään, ettei minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä, vaan ö, viittasi realiteetteihin. Nimittäin heikon talouskasvun aikoina suhdanteet ovat ö, heikot ja silloin on vähemmän investointeja ja silloin on vaikeampi ö, saada markkinoilta rahaa tällaiseen aloitusinvestointeihin. Ja nämä realiteetit on otettava huomioon. Tietenkin täytyy yrittää kriisin aikoinakin energiatehokkuustoimenpitein ö, tukea energiapalvelujen luomista, mutta me kaikki tiedämme, että tällaiset alkuinvestoinnit ovat rajoittava tekijä ja niitä ei voi riittävän nopeasti saada käyttöön kriisin aikoina, vaikka tietenkin lopuksi voidaan saavuttaa hyvin paljon säästöä ja sillä tavoin uutta kasvua. Kolmas, kolmas kysymys, johon halusin vastata, on vähän korkeammalla tasolla, mutta mutta se nousi esiin tässä keskustelussa, nimittäin suhde erilaisten välineiden välillä. Päästökaupastahan keskusteltiin hyvin paljon uusiutuvat energiamuodot ja niihin liittyvät toimenpiteet, energiatehokkuustoimenpiteet. Minä sanoin aluksi, että minä en ole taloustietoilija, enkä halua siksi puhua sellaisena, mutta on hyvin paljon tunnettuja taloustieteilijöitä, esimerkiksi herra Stern, joka kirjoitti tämän tunnetun Sternin raportin, jossa korostetaan voimakkaasti sitä, että taloudellisten välineiden lisäksi täytyy olla tietenkin myös muita toimenpiteitä, jotka tukevat näitä näitä taloudellisia toimenpiteitä. Ja myöskin uusi kansainvälisen energiaviraston toime, raportti osoittaa selvästi, että erilaisten toimenpiteiden yhteen toimivuus on se, joka johdattaa meidät tavoitteisiimme. Päästökauppa minun mielestäni optimoi erään kriteerin, nimittäin taloudellisen kriteerin. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on kuitenkin monikriteerinen analyysi tämän vuosisaan puoleen väliin asti. Meidän on huomioitava erilaisia kriteereitä, eikä vain lyhytnäköiset taloudelliset hyödyt, jotka markkina ehkä ottaa huomioon. Eikä näitä kriteereitä voida yhdellä välineellä kattaa, ja se löytyy hyvin myöskin tästä raportista, mutta olen herra Vaimanin kanssa yhdessä asiassa aivan samaa mieltä ja se nousi esiin myös eri kommenteissa. Jos minulla on erilaisia välineitä, niin minun täytyy huolella katsoa, miten nämä välineet toimivat yhteen ja se voi ne voivat toimia hyvin yhteen, mutta myös huonosti. Meillä äh, keskustelimme tästä kapista ja päästökauppajärjestelmästä ja on tietenkin selvää, että jos samanaikaisesti äh, ryhdyn toimiin energiatehokkuuden saralla ja uusiutuvien energiamuotojen saralla, niin sitten minun on katsottava, että miten se vaikuttaa kappiin. Eli meidän on katsottava, missä meillä on taloudellisia esteitä ja muita kuin taloudellisia esteitä. Nämä yhteydet, niiden ymmärtäminen on suuri haaste ja sitä varten tarvitaan myös hyvin paljon empiiristä tietoa siitä, miten nämä välineet käytännössä ovat toimineet. Haluaisin myös korostaa sitä, että tärkeää on, ja se tässä ähm, direktiivissä myös nousee voimakkaasti esille, ovat äh, toimenpiteet, jotka ovat lähtöisiä tavoitteista, mutta tärkeää on myös se, minkälaisen viestin tavoite välittää. Enkä nyt voi mennä kaikkiin yksittäisiin argumentteihin, jotka nousivat täällä esiin, onko intensiteetti vai absoluuttinen tavoite parempi, mutta absoluuttisista tavoitteista tulee paljon selkeämmät viestit ja herra Lambersen tärkeä, nostikin hienosti esiin, koska absoluuttisten tavoitteiden psykologinen vaikutus on suurempi kuin intensiteettitavoitteiden. Mutta lopuksi, ja tähän haluaisinkin päättää puheenvuoron, on paljon vielä asioita, jotka voisin nostaa esiin, mutta päättääkseni puheenvuoron haluaisin sanoa, että mielestäni on tärkeää, että jos asettaa tavoitteen, miettii myös sitä, miten sitä valvotaan. Ja minä energiapalveludirektiivin yhteydessä osallistuin paljon näihin keskusteluihin ja huomasin, että mitä monimutkaisemmaksi järjestelmä luodaan, niin sitä vaikeampi sitä on ymmärtää. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat opiskelleet, mutta jos näitä asioita ei päivittäin käsittele, niin sekaannusta syntyy usein siitä, miten nämä muotoilun. Minähän voisin absoluuttisen ja kulutustavoitteen yhdistää energiaintensiteettitavoitteisiin, mutta jos näin monimutkaisia järjestelmiä luodaan, niin te et minä en enää sitä ymmärrä, te ette sitä enää ymmärrä, eikä vaikka monet muutkaan sitä ymmärrä. Ja minä kannattaisin sitä, että luodaan yksinkertainen järjestelmä, joka on avoin ja joka ei muutu jatkuvasti. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällähän oli koko joukko huomioita. Aloittaisin mielelläni Rova Hallin puheenvuorosta. Totesitte kaksi asiaa. Ensinnäkin totesitte, että jos energiaa säästetään, niin eihän kyse ole kustannuksista, vaan innovaatioista ja näistä hyödytään. Valitettavasti näin tämä asia ei kuitenkaan ole. Jos energiaa säästää, niin tätä varten käytetään resursseja. Jos haluaa tehdä jakapista tehokkaamman, se on eristettävä paremmin ja sen eh, tuottaminen on kalliimpaa kuin huonomman jääkaapin. Kyllä. Ja jos eh, haluaa tehdä eh, rakennuksesta energiatehokkaamman, tehokkaamman, esimerkiksi vuonna 70 rakennetun talon, jos sen haluaa peruskorjata niin, että se on ähm, esimerkiksi eristyksen osalta yhtä äh, energiatehokas kuin tällä hetkellä rakennettava talo, niin tämä maksaa 5-60 000 euroa. Eli äh, kyllä tämä maksaa. Ja tällainen kommentti. Minä en suosittaisin pääministerillenne, jos, että hän vaihtaisi energiapoliittisen neuvonantajansa, koska tämä kommentti, että markkinat eivät koskaan ole pitäneet kiinni mistään määräajasta, se on ihan järjetön, jos katsotaan päästökauppaa. Päästökaupassa meillä on katto, joka rajoittaa toimintaa ensimmäistä päivästä lähtien. Ja Euroopassa silloin energiayrityksenä tai muuna yrityksenä, joka kuuluu tähän alaan, saa päästä hiilidioksidipäästöjä ainoastaan, jos on päästöoikeus. Ja näiden päästöoikeuksien määrä on rajoitettu. Ja se on ensimmäisestä hetkestä asti niin kuin tämä väline otetaan käyttöön tai mitä määräaikaa ei tarvita. Ja markkinat toimivat erinomaisesti meillä on ne e, hintaviestit, joita me odotamme. Ne eivät ole niitä, joita me haluamme, mutta e, se ei johdu markkinoista. Se reagoi ainoastaan siihen politiikkaan, mitä e, ympärillä harjoitetaan. Ja teidän pääministerinne pitäisi sitä ehkä harkita vielä uudelleen, kun hän seuraavan kerran kysyy neuvoa neuvonantajaltaan. Sitten vastaus herra Turmesille. Te ymmärsitte minut täysin väärin. Minä en sanonut, että poli- meidän pitäisi harjoittaa sitä politiikkaa, jota nyt harjoitamme ja sitten ex post muokata käppiä, vaan päinvastoin sanoin, että meidän täytyy muokata sitä ja sen jälkeen olla harjoittamatta mitään muita toimenpiteitä. Ja minä yritän nyt selittää, selittää myös, miksi tämä on järkevää. Päästökauppajärjestelmä toimii tietyn periaatteen mukaan on syy sille, miksi taloustieteilijät ovat niin vakuuttuneita tästä, koska se lähtee siitä, että määritellään cap, määritellään ympäristöpoliittinen tavoite ja sitten tehdään sitä tavoitteesta sitova niin, että ryhdytään jakamaan oikeuksia. Sanotaan, että aina vain ne, joilla on tämä oikeus, ne saavat saastuttaa ympäristöämme. Ja sitten tämä on ensimmäinen askel. Ja toinen askel on se, että miten voidaan noudattaa, varmistaa se, että tätä kattoa noudatetaan. Niin silloin päästökauppajärjestelmässä se toimii hajautetusti. Hajautetut toimijat määrittelevät, että miten tuo tavoite saavutetaan. Niin se on hyvä sitä syystä niin, koska heillä on se tieto siitä, miten kustannustehokkaiden pystytään välttämään saast- saastuttamista ja kaupan käyttä heille tulee se kannustin hyödyntää näitä tietoja. Eli on yrityksen edun mukaista eh, tietää, miten hän edullisimmalla tavalla pystyy säästämään hiilidioksidipäästöjä ja sillä tavoin hän voi eh, ansaita rahaa. Joten tämä järjestelmä on kannustinpohjainen. Se tekee siitä, mikä meitä kiinnostaa, myös toimijoille kiinnostava, siksi se on niin hyvä. Ja siksi tällaisella, tällaista kannustinta markkinoiden ohjausjärjestelmillä ei ole, ja siksi ne ovat huonompia. Tämä on se taloustieteellinen syy. Jos me sitten sanomme, että me määräämme tätä, tykätä sitä ja tätä ja tuota teknologiaa, eh, ja sitten lasketaan eh, käppiä, niin sen voi saman tien unohtaa, koska silloin päästökauppa ja kaikki sen edut ovat turhia. Tämä on usein käytetty argumentti, lasketaan tätä käppiä, niin sitten voimme toimia, mutta se on argumentti, jossa ei laisinkaan ymmärretä tämän päästökaupan toimintatapa. Halusin vain yhden asian sanoa, eli olisi ollut parempi, että komissio olisi saman tien määritellyt tavoitteeksi 30 prosenttia. Siis tarkoitan, että heti aluksi olisi pitänyt laittaa tavoitteeksi 30 prosenttia eikä 20 prosenttia. Oletan, että lähdette tästä ö, päästökaupan katosta. Jos se, miten se valiteta, valitaan, niin se on poliittisten toimijoiden poliittinen päätös. Siitä täytyy päättää täällä Brysselissä. Se ei ole minun tehtäväni määritellä sitä taloustieteellinä, vaan meidän viestimme on se, että jos haluamme välttää hiilidioksidia. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy se tehdä mahdollisimman pian ja mahdollisimman laajalti, niin sitten olisi järkevää tehdä se kustannustehokkaasti ja sitä varten meillä on väline ja tämä väline voi olla 10 prosenttia, 20 prosenttia, 30 prosenttia, 40 prosenttia, mutta mikä prosenttiluku sitten valitaan, niin se on tietenkin poliittinen päätös, joka on tehtävä demokraattisessa prosessissa. Lassen Sie mich eine, eine ich, äh, Niin, täällähän todettiin, että, että tässä on kuultu paljon filosofisia huomioita, mutta minun mielestäni ne eivät niinkään olleet filosofia kuin taloudellisia. Ja siksi ehkä vielä viimeinen tällainen perustavanlaatuinen huomio. Tässä keskustelussa monissa puheenvuoroissa kiinnitin huomiota siihen, että ilmeisesti täällä hyvin laajalti ollaan sitä mieltä, että energian säästö sinänsä on tavoiteltava asia ja tätä minä en itse asiassa ymmärrä kahdestakaan syystä. Ensinnäkin se, mitä te totesitte. Tietenkin ei, ei, ei, energian kulutus sinänsä ole huono asia. Me käytämme paljon energiaa ja siksi me voimme täällä nyt esimerkiksi näemme toisemme ja voimme viesti välittyy mikrofonin kautta. Tämä on energiakulutusta, joka on ihan järkevää. Tehdäänpä nyt tällainen ajatuskoe. Kuvitellaanpa, että Euroopassa meillä olisi energian lähde, joka olisi ehtymätön – jolla ei olisi mitään ympäristövaikutuksia, se olisi siis täysin puhdas, mutta se on utopia. Tämä nyt on vain tällainen, tällainen haavekuva. Ehtymätön, ehdottoman puhdas, ei loppusijoitusongelmia, ei yhtään mitään. Ja ei kovin kalliskaan, maltillisen hintainen. Istuisimmeko tällä ja puhuisimme energiansäästödirektiivistä tuossa tapauksessa? No emme tietenkään. Keskustelemme asiasta siksi, että energian kuluttamiseen liittyy ympäristökuormitus, siis hiilidioksidipäästöt. Nämä ovat näitä todellisia ongelmia ja jos me asetamme tavoitteita, niin meidän tulisi keskittyä näihin todellisiin ongelmiin. Mutta se, että sanotaan vain, että energia on säästettävä, kun energian säästäminen on niin hienoa, niin tämä on suoraan sanottuna aika irrationaalista. Eli meidän tulisi keskittyä näihin tavoitteisiin ja toimia niiden pohjalta. Ja jos näin teette, niin monet ongelmista ne ratkeavat. Ja monet eh, tämän asian eh, monimutkaisista säikeistä itse asiassa aukeavat ja poistuvat. Jos me puhumme sitä, että haluamme lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla, haluamme säästää energiaa 20 prosenttia eh, ja haluamme lisätä puhtaan energian käyttöä. Mutta kun minusta tästä keskustelusta on tullut aika selväksi, että teillä ei ole aavistustakaan, miten nämä asiat liittyvät yhteen. Eli eikö nyt voitaisi keskittyä keskustelemaan näistä todellisista oikeista ongelmista, jotka minun mielestäni ovat ensinnäkin ilmastoongelma ja toiseksi resurssiongelma. Mutta ei se mikään ongelma ole sinänsä, että me energiaa, energiaa käytämme ja kulutamme. Ja ehkäpä vielä huomio edelliselle puhujalle. Olen täysin puolellanne siinä asiassa, että tulee keskustella näiden eri välineiden yhteen sopivuudesta ja miten ne toimivat yhteen. Mutta kun ne perustelut, joita yleensä esitetään sille, että päästökauppa olisi riittävä, riittävä väline, niin itse asiassa tästä ei puhuta, ei puhuta redundanssiperustelusta eikä kustannustehokkuudesta. Valitettavasti koko tässä keskustelussa näitä pääasioita ei huomioida. No niin, minuutti taisi vielä säästyäkin tässä. Kiitos. No niin, kiitoksia. Kiitokset äh, molemmille. Mitenkäs nämä nimet nyt menivät? Aichammer ja Vaiman. Kiitokset siis äh, professori tohtori Vaiman ja tohtori Aishammer näistä, tästä keskustelusta. Ja kyllä te meille annoitte aika paljon ajattelemisen aihetta. Tämä aika tuli kyllä hyvin käytettyä. Sydämestä kiitokset vierailustanne. Okay. Einverstanden. Meine Damen und Herren, wir fahren fort in der... Hyvät naiset ja herrat, me jatkamme. Meillähän on vielä yksi esityslistan kohta käsittelemättä, nimittäin esityslistan kohta 5. Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi. Kovasti arvostamamme kollega esittelijä Karins saa nyt ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mutta jos äh, Karins ei saa äh, puhemahdollisuutta, niin ei saada tätä keskustelua käyntiin. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Varmasti me kaikki olemme nyt ehkä hiukan uupuneita. Aiheena on komission ehdotus, joka perustuu komission päätelmän helmikuulta 2011 että sopimus EU-jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden energiantoimittajien välillä, niin tätä tietoa pitäisi jakaa jäsenvaltioiden kesken, jotta saadaan aikaan parhaat käytänteet ja saataisiin EU hiukan lähemmäs yhteistä lähestymistapaa, kun toimme kolmansien maiden toimittajien kanssa. Muistuttaisin vain siitä, että me tuomme 80 prosenttia öljystämme, 60 prosenttia kaasustamme resurssit, joita käytämme. Tämä prosenttiosuus on pikemminkin noussa aika laskussa öljyn kohdalla ja kaasussa. Venäjä on päätoimittajia, suurin kaasun toimittaja ja yht, lähes yhtä suuri öljy, öljyn toimittaja kuin OPEC-maat. Norja on toinen suuri öljyn toimittaja. On arvioitu, että on noin 60 hallitusten välistä sopimusta, jotka koskevat kaasutoimituksia kolmansista maista ja noin 30 sopimusta öljytoimituksista. Mutta tällä hetkellä ei ole oikeastaan minkäänlaista tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken parhaimmista käytännöistä, eikä todellakaan toimita yhtenäisesti puutahyläänellä. Toisella, toisin sanottuna Venäjä tuntee kaikkien jäsenvaltioiden tekemät sopimukset ja sisällöt, mutta me emme tunne näitä sisältöjä sopimuksessa, joten tämä on yksi suuntainen katu. He kyllä tietävät, mitä meille milloinkin sanovat, mutta meillä ei ole minkäänlaista kuvaa keskuudessamme siitä, miten he kohtelevat heitä, mitä pannaan näihin sopimuksiin mukaan ja mitä ei. Ja tietysti huoli Euroopan puolella on siinä, noudataanko EU-oikeutta kolmannen osapuolen pääsy EU-alueella, onko se taattu vai onko hallitusten välinen sopimus sellainen, että toimitaan tätä vastaan. Ja tämä pitkälti haittaa investointeja energiainfrastruktuurin yritys haluaa invento, investoida johonkin uuteen infrastruktuuriin, niin sitten on sopimus jäsenvaltion ja sanotaan Venäjän kanssa. Venäjä varmastikin painostaa sen suuntaan, että tämä infrastruktuuri on sellainen, että kolmasosapuoli pääsisi siihen käsiksi, ja jos tällainen sopimus allekirjoitetaan johtuen Venäjän painostuksesta, niin sitten saattaisi käydä niin, että investoija ei haluakaan investoida, sitten yhtäkkiä tulee rikkomusmenettely, ihmiset menettävät rahaa, työpaikkoja ja niin edelleen. Joten komissio kiinnostaa tässä varmuus. Ja minä olen sitä mieltä, että tällainen kannustin olisi hyvä asia. Olen sitä mieltä, että parlamentin jäseninä meidän pitäisi tukea tällaista. On kyllä ongelmiakin joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla. Esimerkiksi itsemääräämisoikeus on tällainen kysymys. Aikooko Bryssel puuttua vieläkin enemmän heidän asioihinsa vai ei. Sitten teollisuudesta tunnetaan huolta luottamuksellisuudesta. Ja olen lukenut huolella tämän komission ehdotuksen, näyttää todellakin siltä, että luottamuksellisuus ei ole mikään ongelma, koska tämä lainsäädäntöehdotus käsittelee hallitusten välisiä sopimuksia, ei sopimuksia yritysten kesken. Joten vain tällais, jos on tällaisessa sopimuksessa selkeä viittaus kauppalliseen sopimukseen, niin pitäisikö tämän tieto silloin paljastaa? Sitten toiseksi tässä ehdotuslainsäädännössä jäsenvaltiot voisivat pyytää luottamuksellisuutta sopimuksiin niin, että komissio tietäisi, mitä somissio sisältää ja varmistaa sitten, onko noudatettu EU-lakia vai ei, mutta tämä tietokaupasti herkkä tieto hinnoista, volyymeista, toimituspäivistä, sitä ei muille jäsenvaltioille kerrottaisi, joten luottamuksellisuus mielestäni tämän ehdotuksen kohdalla ei pitäisi olla minkälainen ongelma, ja uskon, että teollisuus lukevat huolella ehdotusta, ja jos me parlamentissa emme ehdota suurempia muutoksia, niin silloin te, tämä ei vaikuta kielteisen teollisuuden toimintaan, mitä tulee niiden kaupallisiin salaisuuksiin, ja onkin sitten järkevää, että sellaisia ei paljasteta julkisesti. Sitten toinen este, joka, jota ennustan, on tällainen institutionaalinen, siis neuvoston jäsenvaltioiden eri oikeudet suhteessa komissioon. Tässä yhteydessä sanoisin kuitenkin, että parlamentin jäseninä ja koska puolustamme tällaista ajatusta yhteisistä markkinoista myös energian kohdalla, niin silloin on meidän etujemme mukaista tukea tällaista lainsäädäntöä, jotta Minun mielestäni tämä on oikeastaan ensimmäinen varsinainen lakia säätävä ehdotus, joka todella vie meidät hiukan lähemmäs sitä, että olisi todellakin yhteiset energia, yhteinen energiapolitiikka ja todelliset sisämarkkinat vielä hän todellakaan siellä ei olla, mutta tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Ja kun me sitten punnitsemme plussia ja miinuksia, kustannuksia ja hyötyjä, ei voi säästää ilman, että tulee kustannuksia ja niin edelleen. Ja sitten pitää laskea, mikä kannattaa. Ja tässäkin, jos punnitsemme hyötyjä ja kustannuksia, niin hyöty siitä, että tieto virtaa jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltiot saavat paremman neuvotteluaseman kolmasen osapuolien kanssa, esimerkiksi Venäjän kanssa, joka yleensä, se, se, sehän tässä useimmiten tuli kysymykseen. Ja sitten verrataan tätä suhteessa kustannuksiin, joita syntyy ehkä jäsenvaltioissa tar- tar- täysin riippumattomia edes toistaan neuvotellessaan niin kyllä kaava tässä pikemminkin kallistuu sen suuntaan, että on parempi tällainen lainsäädäntö ja vaatia tätä, koska mitä tulee liikesalaisuuksiin. Lainsäädäntö ei ko- mm, koske tätä. Vielä tiivistäen on joukko artikloja. Minäkin tulen tekemään tällaisia parannusehdotuksia tietysti, mutta peruslinja kuitenkin komission ehdotuksessa – joka on oikeastaan hyvin sama kuin neuvoston päätelmät, niin mielestäni meidän pitäisi tätä kaikkea tukea. Tämä vie meidät mielestäni kohti yhteisiä energiamarkkinoita ja tämä on askel kohti sitä tilannetta, että EUlla on vähän enemmän yhteinen ääni, kun puhutaan kolmansien maiden energiatoimittajien kanssa. Heillähän on jo yhtenäinen ääni, meillä on 27 ääntä, joten tässä mennään kuitenkin pikkaisen siihen suuntaan, että olisimme hiukan tasa-arvoisemmassa tilanteessa strategisten er- er- energiakumppaneidemme kanssa. Kiitos. Kollege Glante. Nyt puheenvuoron saa kollega Glante. Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen, saan jälleen puhua erään poissa olevan kollegan puolesta. Ja haluankin kollega Lange varjoesittelijänä on seuraavaa mieltä. Hänen mielestään tämä on oikea ja hyvä ehdotus, jonka komissio on tehnyt. Ja eurooppalaisen energian sisämarkkinoiden ja ten verkkojen kautta eh, myöskin energiasopimukset ovat eh, kiinnostavia. Eh, sähkön varastointisopimukset Norjan kanssa ja myöskin nämä kaasusopimukset, niistä jo puhuttiin. E-, e EUn kanta on ulospäin edustettava yhtenä ääneen Langenin mukaan ja viisi artiklassa pitäisi olla tarkastusvelvollisuus eikä tarkastusmahdollisuus. Artikla kuudessa ei ole selvää, miten tämä jako täytyisi järjestää ja sitten tämä avoin koordinaanti ja yksittäisten jäsenvaltioiden valvonta. Tämä on varjoesittelijän, tässä varjoesittelijän kommentti. Nyt vielä yksi kommentti, kun minulla kerran on mikrofoni, niin käytän sitä ö, omalta osaltani, koska kun esittelijä juuri äsken sanoi, että tie, välitysvelvollisuus on vain eh, valtion välisille sopimuksille, niin minusta olisi kiinnostavaa tietää, kuinka monet sopimukset ovat valtioiden välisiä, kuinka monet sopimukset ovat yksityisiä. Minun maassani yleensä valtio ei tee sopimuksia, vaan ainoastaan yritykset. Tätäkin pitäisi ehkä eh, tarkastella. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraava kollega Shadow. Merci. Eh, Kiitoksia Näette, että olen Karensin kanssa kyllä tässä pitkälti samaa mieltä. Ja nämä hänen tavoitteensa ja ehdotuksensa komission ehdotuksesta. Sehän on selkeästi oikean suuntainen. Vahvasti pyritään koordinoimaan sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät ja miten sisäinen lainsäädäntö vaikuttaa energiamarkkinoihin. Tietysti me tulemme tukemaan esittelijää, kun, kun hän itse tässä tukee komission tätä niin kuin sanoi, minä laadin lausunnon Inta-valiokunnassa. On vain vielä jotain kohtia, joita se voitaisiin syventää. Viisi artikla, terveystarkastukset, meistä pitää tätä vahvistaa ja komission kontrollin pitää olla automaattista eikä pelkästään tällaista mm, komission tahdonalaista, vaan automaattista. Artikla 3, se koskee pikemminkin tämänhetkisiä sopimuksia tai neuvotteluissa olevia sopimuksia. Meistä komission pitäisi voida vaatia jäsenvaltiolta mahdollisesti uusia neuvotteluita sopimuksessa silloin, kun ollaan ristiriidassa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa tai eurooppalaisen tavoitteiden kanssa energiakysymyksissä. Tämän herra Karinskin sanoi. Pitäisi välttää tällaisia sekannuksia, joita tällä hetkellä on, jotka aiheuttavat hämmennystä keskustelussa esimerkiksi mitä tulee hallitusten välisiin keskeisiin sopimuksiin ja toisaalta puhtaasti kaupallisiin sopimuksiin. Tässä suurempi avoimuus erityyppisissä kysymyksessä mahdollista sen, että voisimme välttää tällaista vääränlaista keskustelua kesku- meidän keskemme. Sitten puhuttiin jo sitä, että evättäisiin kolmansien osapuolen käyttöoikeus infrastruktuureissa. Tässäkin tarvitaan suurempaa avoimuutta. Ihan selvästi tästä pitäisi ilmoittaa, jos evätään pääsy energiainfrastruktuureihin. Tässä tunnetaan huolta energiatoimitusvarmuudesta, avoimuudesta, se on meistä äärimmäisen tärkeä kysymys mukaan lukien se, että pyritään välttämään sellaisten infrastruktuurien rakentaminen, tai sitten täysin hyväksi käytettä. Sitten vielä lopuksi tähän keskusteluun täytyy vielä lisätä nämä, tämä konteksti, jossa keskustelua käydään. Samalla puhutaan tiekartasta 2050, edelleen puhumme ilmastotavoitteistamme, energia- ja toimitusvarmuuskysymyksistä. Tässäkin asiassa mielestäni täytyy toimia niin, että kun pohditaan näitä hallitusten kesken tehtyjä sopimuksia ja infrastruktuureita, jotka liittyvät tähän, pitää nähdä asia siinä perspektiivistä pyrimme vähentämään päästöjämme ja vähentämään energiankulutustamme niin että tämä sopii todellakin yhteen eurooppalaisten tavoitteiden kanssa, niin kuin jo sanoin, joten parempaa koordinaatiota, suurempaa mm, to- toimitusvarmuutta ja kestävyyttä. Nämä ovat nämä pääkohdat, joita meidän valiokuntamme pitää mielestäni vahvistaa komission ehdotuksessa, joka, niin kuin jo sanoin, on hyvän suuntainen. Sitten kollega Valtsiittis, olkaa hyvä. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš pirmiausia, noriu. Kiitos. Puheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin kiittää kollega Karinsia asiakirjasta, jonka hän on valmistellut. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska se antaa tiettyjä takuita energiamarkkinoillemme ja vähentää tiettyä poliittista painostusta, joka on kohdistunut tiettyihin jäsenvaltioihin, kun on neuvoteltu kaasun ja sähkön toimituksista kolmansien maiden kanssa. Yhteisten energiamarkkinoiden konsepti on uusi ilmiö jonka Lissabonin sopimus esitteli. Ja tämä on komission sen Öttingerin ansiota henkilökohtaisesti, koska hän ymmärsi, että yhdistyneet energiamarkkinat voivat edistää Euroopan unionia kokonaisuutena. Tätä ajatusta on kuitenkin arvioitu eri tavoin ja me tiedämme, että investointitarve on valtava, kymmeniä miljoonia euroja, koska täytyy rakentaa tarvittavat verkot ja erityisesti linkit verkkojen välillä. Ja on ymmärrettävä, että ei tätä hanketta, olemassa olevaa hanketta ole niin helppoa täytäntöönpanno. Tiettyä poliittista painostustakin asian on kohdistunut ja tietyt poliitikot ovat halukkaita estämään näiden käytännön toimien toteuttamisen tulisi myös ymmärtää, että tämä painostus estää investointeja ja tiettyjä sijoittajia, jotka eivät tunne oloaan kyllin turvalliseksi ja varmaksi yhteisen energiamarkkinan, yhteisen energiamarkkinoiden toteuttamisesta. Esimerkiksi Nord Stream-hanke, joka käynnistyi vastikään, niin tiettyjen maiden johtajat ilmaisivat ajatuksen siitä, että kolmatta energiapakettia tulisi tehdä ymmärrettävämmäksi kolmansille maille, eli että sitä tulisi toisin sanoen vesittää. Ja tämä luo valtavia huolenaiheita yhteisen energiapolitiikkamme toteuttamiselle tulevaisuudessa. Uskoakseni tämän asiakirjan läpinäkyvyysaspekti on kuvaltu erinomaisella tavalla ja meidän on huolehdittava paitsi energiamarkkinoidemme mm, suojelemisesta, myös kysymyksestä, joka mielestäni tässä asiakirjassa on ongelma, nimittäin nämä hintojen asettaminen. Kun puhutaan tiedonvaihdosta, ja jos jäsenvaltiot voisivat käyttää komissiota mikä kuin linkkinä käydessään neuvotteluja kolmansien maiden kanssa, niin varmasti meidän olisi korkea aika alkaa pohtia tiettyä mm, hintamekanismia. Me kaikki tiedämme, että energiavarat monissa jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaiset. Erot ovat jopa 30 prosentin luokkaa tietyissä jäsenvaltioissa. Ja tämä asiakirja voisi auttaa meitä käsittelemään tätäkin ongelmaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Muuten tämä on hyvä ehdotus ja sel- selventää tilannetta tulevaisuudessa huomattavasti. Kiitoksia sitten kollega Vidal Kuotras. Kiitos puheenjohtaja. Tämä päätösehdotus on samansuuntainen kuin komission, tai liittyy komission tiedonantoon yhteistyöstä, josta puhuimme tässä yhtenä päivänä. Ja luonnollisesti tässä syntyy tällainen yleinen ongelma, joka on laajemminkin EU-ssa, nimittäin toisaalta haluamme kaikki olla samassa veneessä, to, to, toisaalta haluamme olla erikseen. Ja olemme nähneet rahoituskriisin yhteydessä tämän, kuinka se, että halutaan kaikki rahapolitiikka, mutta jokainen harjoittaa sitä omaa finanssipolitiikkaansa silloin kun se sopii hyvältä. Ja sitten tässä syntyy tällainen katastrofitilanne. Sama koskee energiamarkkinoita. Me haluamme yhtenäismarkkinat, integroidut markkinat. Energiako on semmoista hieno juttu kaikille, mutta toisaalta haluamme, että jokainen on suvereni valitsemaan energialähteensä. Jokainen voi tehdä sopimuksia niin kuin haluaa, kahdenkesti kansainvälisesti koskien omaa energiatoimitustaan. Ja tämä tietysti sitten synnyttää valtavasti ongelmia, koska jos tehdään päätöksiä yksipuolisesti energialähteistä, energialähteistä tämmöisiä ympäristöongelmia, kauppa, ongelmia, jotka vaikuttavat kaikkiin, jos tehdään sopimuksia tietyn toimittajan kanssa kahdenkeskisesti – ja sitten täm, tässä sopimuksessa on lausekkeita, jotka suoraan tai epäsuoraan haittavat muuta jäsenvaltiota, niin silloin kyllä toimitaan koko ajatusta vastaan unionista, joka perustuu, perustuu solidaarisuuteen. Tässä käsittelyssä kontekstissa uskon, että tämä päätösehdotus, niin kuin Karen sanoi, on oikeansuuntainen. Siis se ei rajoita jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta tietenkään, mutta se kuitenkin ottaa käyttöön mekanismin, siis komissio on tavallaan tarkkailijana – jos komissio tätä hyvänä pitää, tai jos jäsenvaltio tätä pyytää komissiolta, siis komissio voi olla läsnä tarkkailijana neuvotteluprosessissa, ja sitten sen jälkeen komissio ottaa jälkikäteen kantaa siitä, sopiiko sopimus yhteen yhteisöoikeuden kanssa. Luonnollisesti Tämä ei estä, että jäsenvaltio vie tämän kahdeksan sopimuksen loppuun solmisen, mutta ainakin asetetaan tiettyjä ennaltaehkäiseviä rajalinjoja, jotta vältettäisiin se, että kyseinen sopimus olisi haitallinen muille jäsenvaltioille ja rikkoisi yhteisoikeutta vastaan, joten olen samaa mieltä Estelä Karinsin kanssa ja tällä hetkellä olen samaa mieltä myös aikaisemman puhujan kanssa siitä, että tämä ehdotus on aivan oikean suuntainen vielä luottamuksellisuudesta. Se antaa sen tar- riittävät takeet siitä, että ei tarvitse tuntea tästä asiasta huolta. Sitten kollega Kolaska Popinska, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Tuen kovasti tätä asiakirjaa ja mielestäni on oikein tärkeää, että olemme kaikki sitä mieltä. Halusin vain erään asian nostaa esiin. Pelkään pahoin, että jäsenvaltiot vesittävät tämän neuvoston kokouksessa, koska kukaan ei halua jakaa tietoa. Kukaan ei halua olla valvonnan alaisena, kukaan ei halua jakaa tietoa. Joten meidän täytyy todella tukea komissiota, jotta tämä vesitys esittäminen vältettäisiin. Toiseksi, koska kukaan ei halua jakaa tietoa, tietenkin vallan pitäminen itsellään on vallan ja suvereenisuuden pitäminen itsellään, niin ehkä hallitusten välisten sopimusten määrä tulee vähenemään voimakkaasti, koska tätä tullaan pitämään kaupallisina sopimuksina. Esimerkiksi Nord Stream ei ole hallitusten välinen, vaan kaupallinen sopimus, joten meidän ei tulisi kritisoida, vaan kiertää tämä kysymys. Ja mietin tätä, miten me voimme välttää tämän jos voimme sitä ylipäätään välttää, mitä voimme laittaa tähän mietintöön välttääksemme tällaisia käytänteitä? Kysymys kuuluu sitten, miten määritellään hallitusten väliset sopimukset, millaisia asiakirjaa olisi huomioitava ja onko jotain ehtoja, joiden pohjalta me haluamme niiden olevan hallitusten välisiä sopimuksia. Jos sallitte kollegat, meillä on TSKsta vieras, joka hänkin voi saada vielä lyhyesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. If you want, you can speak jos haluatte, saatte joku sen minuutin puheaikaa. Olkaa hyvä. President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että sain tilaisuuden käyttää puheenvuoron. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea valmistelee lausuntoa tästä aiheesta. Toivomme, että se saadaan tammikuussa hyväksyttyä täysistunnossamme. Esittelijä keskustelui työryhmässä Eh, jo kerran tästä aiheesta. Todella ensin me keskustelemme asiasta työryhmätasolla, tämän jälkeen jaostossa ja sitten sen jälkeen se menee täysistuntoon. Eli ensimmäinen työryhmäkokous on järjestetty, pidetty, ehm, mutta tämän pidemmälle emme keskusteluissa vielä ole päässeet, joten se mitä täällä tänään sanon on minun henkilökohtainen kantani, jota siis ei vielä ole hyväksytty, vaikkakin toki perustuu aiempiin keskusteluihimme. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Se on mielestämme yksi neljä artiklan mukainen, mitä EU-sopimukseen tulee ja mitä tulee energiastrategiaan 2020, niin tätä ehdotusta on jo kaivattukin. Olemme hyvin tyytyväisiä myös siitä, että tietoa kaivataan kaikista olemassa olevista kahdenvälisistä sopimuksista ja olemme yllättyneitä siitä, että tiedonjakoa ei vielä ole toteutettu. Toki luottamuksellisuuden on säilyttävä. Kuulin, mitä esittelijä ja muut ovat tässä sanoneet luottamuksellisuudesta. Katsovat, että eivät se mikään asia oikeastaan ole tässä kysymyksessä, mutta meidän mielestämme se on tärkeä asia. Muutenhan tällainen sopimus varmasti olisi tehty jo ajat sitten. Kyllä, Euroopan unioni tarvitsee yhden äänen ja olemme hyvin tyytyväisiä artiklaan 5 mitä tulee yhteensopivuuteen komission virallisen kannan mukaan, mutta olemme hiukan onnettomia sen suhteen, että tässä on tämä neljän kuukauden raja. Me katsomme, että kaikki tapaukset tulisi katsoa, mutta tietenkin jos ongelmaa saattaa syntyä, niin olisi tällainen varhaisen varoituksen järjestelmä. Ja mitä tulee kaupallisiin operaatioihin, erityisesti eh, silloin kun EU-sääntely on mukana, niin luonnollisesti eh, luottamuksellisuus on avainkysymys, vaikka kuluttaja tätä eroa nyt ei näekään. Valittelemme myös sitä, että vaikutusarviointia ei vielä ole toteutettu, koska niin kuin monet ovat todenneet, kyse on erittäin arkaluontoisesta asiasta monissa jäsenvaltioissa. Ja tässä mahdollisesti takaoven kautta yritetään nyt toimivaltaa siirtää jäsenvaltiota unionille. Ja viimeinen asia, josta mielestämme tarvit, joka mielestämme olisi tarpeellinen, on väliarviointi kahden vuoden kuluttua eikä neljän vuoden kuluttua. Toivottavasti tässä äh, ensi vuoden aluksi saadaan sitten ehdotus aikaan. Kiitoksia ja sitten sille vielä komissiosta, jos haluatte. Lyhyesti, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää laajasta tuesta, jota on ilmastokomission ehdotukselle. Samoin näistä ehdotuksista kiitän, joita nyt on jo tehty koskien sitä, että voitaisiin parantaa, selventää, jopa vahvistaa tätä tekstiä. Ehkä yksi kohta vain esille tässä vaiheessa. Tavoitteena on toisaalta varmistaa suurempi avoimuus jäsenvaltioiden kesken ja siksi on tarvitaan uskottava järjestelmä, joka tavallaan velvoittaa jäsenvaltiot jakamaan tietoa keskuudessaan, eikä vain silloin, kun nämä sopimukset automaattisesti julkaistaan. On välttämätöntä tällainen mekanismi, jonka kautta jäsenvaltiot joutuvat tavallaan lisäämään hiukan avoimuutta keskuudessaan. Ja toiseksi on kyse siitä, että mahdollisimman nopeasti varmistetaan että nämä sopimukset sopivat yhteen meidän eurooppalaisen energialainsäädäntömme kanssa, erityisesti tietysti se tähän ollaan laajentamassa koko ajan ja se koskee yhä enemmässä määrin kaikkia sopimuksia, joita jäsenvaltiot voivat solmia kolmansien maiden kanssa. Siis mitä tulee siihen, että mitataan tätä yhteensopivuutta yhteislainsäädännön kanssa, niin silloin ei ole kyse siitä, että tartutaan kysymyksiin, jotka liittyvät hintaan tai kaasun määrään. Ei ollenkaan mennä tällaisiin kaupallisiin asioihin ja vaikuttaa näin neuvotteluiden riippumattomuuteen hinta ja määrä ei ollenkaan liity tähän ehdotukseen. Tässä on kyse pelkästään siitä, että tarvistetaan nämä äh, säädökselliset, tämä säädöksellinen puoli, jos mahdollisesti toimitaan niin, että se ei sovi yhteen sisämarkkinalainsäädännön kanssa. Tämä on tärkeä asia. Näin voidaan tarttua myös tähän luottamuksellisuuteen, koska oikeastaan hinta- ja määrä Kysymykset tietysti eivät ole sellaisia asioita, joita jaetaan tällaisen mekanismin yhteydessä. Sydämestä kiitokset. Haluaako esittelijä vielä esittää Huomiot. Ei ole pakko, mutta voitte kyllä, jos haluatte. No, kiitoksia oikein paljon. Vaikuttaa siltä, että tässä valiokunnassa me olemme aika lailla samaa mieltä vain kommentti kollegalle Kolaska Bobinskalle sopimuksista, kuten Nord Stream, joka menee hallituksen välisyyden alueelta kaupalliselle alueelle. Se on huolenaihe, mutta jos mietitään sitä, mitä komissioedustaja juuri äsken sanoi, tämä lainsäädäntö komission puolelta, sen tavoitteena on luoda suodatin, jolla voidaan tarkistaa, ovatko sopimukset EU-lainsäädännön mukaisia vai eivät. Eli jos on hankkeita, jossa jäsenvaltiot eivät halua valvontaa ja rohkaisevat yrityksiä tekemään kaupallisia sopimuksia hallitusten välisten sijaan, niin se ei kuitenkaan ole kenenkään edun mukaista, koska se lisää rikkomusmenettelyjen riskiä ja suuria kustannuksia mukana oleville yrityksille, joten loppujen lopuksi kysymys on siitä, ovatko nämä sopimukset linjassa EU-lainsäädännön kanssa vai eivät. Ja jos ajattelee asiaa näin, niin ehkä riski ei olekaan niin suuri. Ja mitä tulee siihen, mitä komissioedustaja sanoi, jos lukee tätä lainsäädäntöehdotusta, niin se käsittelee ainoastaan tätä oikeudellista kysymystä joka liittyy hallitusten välisiin sopimuksiin, mutta me jo tiedämme, että Puolassa on hyvä esimerkki siitä, että Puolan hallitus on iloinen siitä, että komissi on mukana sopimuksessa, joka liittyy Jamaliin, niin tähän kaasuputkeen. Ja siitä oli hyötyä Puolan hallituksille, joten on hallituksia, jotka haluavat, että komissio he haluavat, että komissio tulee auttamaan ja nuo hallitukset, jotka ovat ehkä huolestuneita siitä, että, halli- että komissio tulee auttamaan, niissä meidän täytyy viedä läpi ainoastaan tämä oikeudellinen kysymys, nimittäin että tarkastetaan hallitusten väliset sopimukset komission taholta niin, että oikeuden, yhteisön oikeus toteutuu. Ne, jotka hallitukset jotka eivät halua komissiota, niiden ne meidän on saatava hyväksymään tämä suodatin. Tämä on askel oikeaan suuntaan, jotta saadaan aikaan yhtenäinen ääne yhtenäismarkkinalta. Tämä ei ole lopullinen voitto, mutta askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitän sydämellisesti näin. Tämä esityslistan kohta on huodettu, hoidettu, minut myös. Ja 19.20. joulukuuta seuraava kokous. Lämpimästi tervetuloa silloin. Kiitos.